Good afternoon. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Me aloitamme ITRE-valiokunnan kokouksemme. Hyväksymme esityslistan, jos ei ole mitään huomautettavaa, niin esityslista voidaan hyväksyä muutoksitta, ellei sitten ole mitään muita asioita. helppo lisätä, jos haluaa. Ei huomautettava. toinen kohta, puheenjohtajan ilmoitukset. Ensimmäiseksi ja tärkein, viisi ja kuusi kohdat vaihtavat paikkaa. Eli aloitamme keskustelemalla herra Patrick Kain kanssa, Euroopan lentoturvallisuusviraston johtajan kanssa. Sen jälkeen kollegamme Langen puhuu ets ja ilmailusta. Ekon vai put, ei vain Ekon valiokunnan tapaamisten takia kollega Langen ei pääse muulloin paikalle. Eli meidän piti vaihtaa meidän paikat. Ja nyt komission jäsenen kuuleminen, tämäkin tärkeä ilmoitus. 15. toukokuuta kuluvaa vuotta puheenjohtaja Juncker toimitti Euroopan parlamentille kirjeen kertoen parlamentille rouva Maria Gabrielin nimittämisestä komission jäsenehdokkaaksi. Työjärjestyksen mukaan komission jäsenehdokkaiden kuulemiset järjestetään puheenjohtajakokouksen voimin, mutta me ITRE-valiokunnassa voimme ottaa tämän tehtäväksemme puheenjohtaja ja asianomaisen valiokuntien koordinaattorit ovat vastuussa yksityiskohtaisemmista järjestelyistä. Jos tämä kuuleminen osoitetaan ITRE-valiokunnalle, ja aika varmasti jonkin, lähes ilmiselvää, että se tulee meille, niin ennen kesää lomaa voitaisiin järjestää kuuleminen komission jäsenehdokkaan kanssa. Mutta vahvistamme nämä tiedot myöhemmin. Ja kuten te tiedätte, herra Öttinger oli kuultavana kulttuurivaliokunnan kollegojen kanssa. Eli varmasti sama tilanne tulossa jatkossakin. Tämä oli ilmoitukseni. Siinä kaikki ilmoitukset ja sitten voidaan mennä kohtaan kolme. Me kuulemme tilintarkastuomistuimen erityiskertomuksesta aiheena EUn tuki ydinvoimaloiden käytöstä poistolla. Keskustelemme Phil Win Owenin kanssa, joka on tilintarkastustuomistuimen jäsen. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Olemme iloisia siitä, että voimme teitä kuulla. Tärkeä asia meille, nimittäin käytöstä poisto. Kymmenen vuotta sitten se oli kovin tärkeä meille kaikille. Nyt olemme jälkimainingeissa ja nyt olemme kiinnostuneita kuuntelemaan teitä, herra Philip Will Owen te olette jaosto ykkösen dekaani ja te olette vastuussa luonnonvarojen kestävästä käytöstä siellä. Oxfordista valmistunut, mutta myös London Business Schoolista ja Harvardistakin. Olette toiminut brittivirkamiehenä varsinkin pääjohtajana energia- ja ilmastonmuutoksen osastolla surmosta. 2014 tammikuusta lukien olette ollut mukana tilintarkastustuomioistuimessa sen jäsenenä. Olkaa hyvä. Well, thank you, Chair, for that. Kiitos paljon puheenjohtaja näistä ystävällisistä sanoista. Hyvää iltapäivää. Minun täytyy sanoa, että käytän dia-esitelmää, jotka näkyvät tuolta kuvaruudulta. Kiitos, että saamme esitellä erityiskertomuksemme. Täällä on vasemmalla puolella Pekka Yländer, joka on sekä tilitarkastaja että entinen ydinlaitosten tarkastaja, joten hän oli hyvin tärkeä henkilö tässä tutkimuksessa. Tämä kertomus julkistettiin 20. syyskuuta 2016 ja 29. marraskuuta 2016 esittelin sen täällä parlamentissa. Ja mm, lisäksi tässä parlamentissa 6. Äh, helmikuuta puhuimme myös käytöstä poistosta. Ja lisäksi olen tämän kertomuksen myös 28. huhtikuuta esitellyt tämän Liettuan parlamentissa, joten anteeksi pyyntö kaikille, jotka joutuvat kuuntelemaan uudestaan tätä esitelmää. Niin minä puhun ensiksi itse tarkastuksesta. Tämä oli jatkoa aikaisemmasta erityiskertomuksestamme vuodelta 2011. Siinä tarkasteltiin kehityksiä viiden vuotena tuon kertomuksen jälkeen. Eli siinä tarkastellaan ajanjaksoa huhtikuuhun 2016 asti. Eli jonkinlaista kehitystä varmasti on tullut sen jälkeen, kun tämä tarkastus itse te saatiin päätökseen, mutta ydinvoimalainen käytöstä poisto on sellainen asia, että varmasti löydökset ovat ajankohtaisia vielä tänäänkin. Neuvostoliittomalliset ydinreaktorit ja niiden käytöstä poisto oli ö, tässä ehtona näiden jäsenvaltioiden eh, liittymiselle. Liettuassa on kaksi Chernobyl-tyyppistä reaktoria, jotka pitäisi poistaa käytöstä. Tätä ei ole tehty koskaan aikaisemmin. EU hyväksyi siksi taloudellisen tuen antamisen, joka alkaisi vuonna 1999. Vuoteen 2020 mennessä EU on antanut tukea näissä kolmessa jäsenvaltiossa yhteensä 3, yhteensä melkein kolme miljardia euroa, josta Liettua on saanut suurimman osan, noin puolet. Vuonna 2011, kun julkaisimme viimeisen kertomuksemme, me puhuimme näistä kaikista paikoista. Me emme tällä kertaa kattaneet sääntöjen noudattamis, julkishankinta ja turvallisuuskysymyksiä emmekä mitenkään tässä argumentoi ydinvoiman puolesta tai sitä vastaan, emmekä myöskään tee minkälaisia johtopäätöksiä EUn energiavalikoiman käytöstä. Miten tämä tarkastus tehtiin? Tiimi kävi näillä kolmella ydinlaitoksella ja teimme, yhteis, äh, teimme haastatteluita. Minä tapasin komission ja EPRD:n virkamiehiä sekä jäsenvaltion virkamiehien lisäksi kävimme myös Suomen loppusijoituspaikassa. Sitten löydöksiin me huomasimme, että jonkinlaista kehitystä on tullut vuoden 2011 jälkeen. Eli vähäaktiivisten alueiden purkaminen on edistynyt, esimerkiksi turbiinihallien purkaminen, mutta tärkeitä haasteita on korkeaaktiivisen aktiivisen säteilyn alueella, esimerkiksi itse reaktoreiden purkamisessa. Kaiken kaikkiaan teimme johtopäätöksen, että EUn avustusohjelmat käytöstä poistolle eivät ole luoneet tarpeeksi kannustimia oikea-aikaiselle ja tehokkaalle käytöstä poistolle. Vuoden 2015 loppuun mennessä kaikki nämä vaaditut tulokset, joita komissio on e- odottanut, niin sanotun peruuttamattoman käytöstä poiston kohdalla ei, ei ole saavutettu. Vuoden 2016 puolivälissä Bulgariassa tässä toisella rivillä saatiin tämä päätöksen, joten sen pitäisi nykyään olla vihreänä tämän laatikon. Mitä tulee jätteen hallintaan, niin on saatu kehitystä aikaiseksi, mutta on tullut paljon viivästyksiä. Tässä on kolme esimerkkiä. Suurimmat viivästykset ovat tulleet Liettuassa, joissa käytöstä poiston loppupäivämäärä on vuodesta 2011 viivästynyt yhdeksällä vuodella vuoteen 2038. Haasteita on käytöstä poistossa kaikissa jäsen, näissä kolmessa jäsenvaltiossa, eli suuria hankkeita on viivästynyt. Ja kaikissa kolmessa jäsenvaltiossa korkeaaktiivisen ydinjätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa ollaan vasta konseptivaiheessa. Me olemme arvioineet näiden tämän käytöstä poiston, kolmen laitoksen käytöstä poiston äh, kustannuksia se on noin 5,7 miljardia euroa ja lisäksi Liettuassa tämä rahoituspuute on kasvanut 1,5 miljardin euron ja lisäksi Bulgariassa se on 28 miljoonaa ja Slovakiassa 92 miljoonaa. Jäsenvaltioiden yhteisrahoitus on hyvin rajallista. Henkilö, kunnan määrä on vähentynyt, mutta EU-varoja käytetään esimerkiksi Liettuassa vielä henkilökunnan maksamiseen, joka, joka tekee laitosten huoltoa eikä purkamistoimia. Mitkään näistä käytöstavoista suunnitelmat eivät kata korkeaaktiivisen jätteen loppusijoitusta ja polttoaineen loppusijoitusta. Me olemme siksi itse arvioineet nämä kokonaiskustannukset, jos katsotte tämä laatikkoa, niin ensimmäinen rivi näyttää, mistä nämä 5,7 miljardin käytöstä poistu kustannukset tulevat, kun nämä reaktorit otetaan pois käytöstä. Mutta sitten kun katsotaan korkeaaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskustannuksia, niin nämä kustannukset tuplaantuvat reiluun 11 miljardiin euroon, joka näkyy tästä kolmannelta riviltä. Komission arvio siitä, täyttävätkö nämä rahoitus- ja käytöstapaussuunnitelmat ennakkoehdollisuuden oli riittämättömätöntä. Ja lisäksi tulevia kustannuksia ei aina otettu huomioon. Tämä va- va- vaikeuttaa avoimuutta ja näiden huomion ottamista komissio vastasi, että vuoden 2016 loppuun mennessä ollaan tekemässä kaksi arviota. Ja nämä kummatkin arviot on nyt tehty radioaktiivisen jätteen direktiivin mukaisesti. 15. maal mm, toukokuuta saimme näistä toisen kaksi viikkoa sitten. Sitten seuraavaksi suositukset. Minä puhun niistä vain neljästä, jotka liittyvät korkeaktiivisen aktiiviseen ydinjätteeseen ja rahoitukseen. Eli suositus kaksi, ensimmäinen osa, eli loppusijoitus. Me olemme sanoneet, että komission olisi yhdessä kaikkien asianomaisten EU-jäsenvaltioiden kanssa kartoitettava käytetyn ydinpolttoaineen ja korkeaaktiivisen jätteen loppusijoitusvaihtoehtoja alueelliset ja muut EU-tason ratkaisut mukaan lukien ja pohdittava asianmukaisesti eri vaihtoehtojen turvallisuutta, vaarattomuutta ja kustannustehokkautta. Me olemme suositelleet, että komission olisi sisällytettävä asiaa koskeva arviointi ensimmäiseen Euroopan parlamentille ja neuvostolle antamaansa kertomuksen radioaktiivisen jätteen huollossa annetun direktiivin täytäntöönpanosta. Ja sitten rahoituksesta meillä on kolme suositusta 3, 4 ja 5. Me olemme sanoneet, että kolmen asianomaisen jäsenvaltion olisi tunnistettava oma roolinsa sen varmistamisessa, että aiheuttamisperiaatetta noudatetaan ja oltava valmiita käyttämään kansallisia varojaan ydinvoimalan käytöstä poistosta ja loppusijoituksesta aiheutuvien kustannusten käyttämiseen sekä nykyisellä rahoituskaudella että sen jälkeen. Ja sitten suositus neljä, siinä sanomme, että komission olisi pyrittävä kasvattamaan jäsenvaltioiden yhteisrahoitusosuuksia rahoituskaudella 2014-2020. Ja sitten suosituksen viisi me suosittelemme, että ydinvoimaloiden käytöstä poistoa Liettuassa, Bulgariassa ja Slovakiassa koskevat rahoitusohjelmat olisi lopetettava vuoden 2020 jälkeen. Mitä me tällä tarkalleen tarkoitamme? Minä kyllä selitän tämän, sillä tämä koko tämä suositus kannattaa lukea. Me olemme sanoneet, että jos näistä kolmesta jäsenvaltiosta yhdessä tai useammassa osoittaa olevan selvä tarve EUn varojen käytön jatkamiselle vuoden 2020 jälkeen, komission tulevaisuudessa ehdottamaan ja lainsäädännön hyväksymään EU-rahoituksen olisi sisällyttävä oikeanlaiset kannustimet käytöstä poiston jatkamiselle, kuten rahoituksen rajoittaminen määräaikaisesti aikaiseksi ja asianmukaisen yhteisrahoitusosuuden edellyttäminen jäsenvaltiolta. Olemme ehdottaneet, että yksi keino tähän olisi harkita Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttömahdollisuuksien laajentamista niin, että niitä voitaisiin käyttää myös ydinvoimaloiden käytöstä poistoon liittyviin toimiin ehtojen täyttyessä. Päätän puheeni tähän. Kiitos paljon. Yeah, thank you. Kiitoksia kovasti alustuksestanne. Se oli selvää tekstiä, tiivistä tekstiä ja niin lyhyt, että voidaan välittömästi ruveta keskustelemaan aiheesta. Herra Fox ECRn puolesta. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Winille erittäin selkeästä esityksestä. Voisitteko kenties kertoa meille, mitä, on, mitä ovat EUn juridiset vastuut ajatellen näitä kolmea reaktoria, koska on ymmärtänyt, että ne olivat osa liittymisprosessia näiden kolmen maan osalta. Onko meillä oikeudellinen velvoite antaa avoin valtakirja, vaan kolmas jokin aikaraja? Haluaisin tietää, miten paljon Euroopan veronmaksajat ovat nyt vastuussa näiden kolmen reaktorin osalta. Voi, kenties tilintarkastaja voi kertoa tästä jotakin. Kertomuksessa totesitte, että tämä, tässä ei ole oikeita houkuttimia käytetty, ja minusta tämä kuulostaa siltä kuin, että tässä on nyt kirstu Euroopan rahaa, ja kolme jäsenvaltiota voivat vaan sitten mielensä mukaan käyttää sitä ilman, että olisi kunnollista valvontaa tai pohdittaisi sitä, mitä loppujen lopuksi tulee tapahtumaan. katson suositusta neljä, sanoitte, että komission tulisi lisätä kansallista yhteisrahoitusosuutta. Ja tämä komission päätöksellä siitä, mitkä, milloin on kysymys tästä hankkeesta, joissa EU on kantamassa täyden vastuun. Tämän siis on poikkeus, mutta ei mikään hyvä poikkeus ajatellen veronmaksajia. Voisiko kommentoida näitä asioita? Ja kun Yksi eh, tuomioistuin on henkilö, joka haluaa puolustaa julkisten varojen järkevää käyttöä. Voisitteko sanoa, miten hyvin niitä tähän asti on käytetty näitä veronmaksajien rahoja? Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi herra Kolicek Guerrymästä. Kiitoksia kovasti. Kiitos totta kai on erittäin tärkeää hoitaa asia niin, että veronmaksajan rahaa käytetään kunnolla, mutta ehkä vielä tärkeämpää on, että ne, jotka aikanaan neuvottelivat uus, näiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka aikanaan pakottivat ottamaan pois käytöstä nämä kolme reaktoria, että nimenomaan nämä nyt paljastavat korttinsa ja osoittaisivat, kuinka paljon Liet- Lietuassa ja totta kai Slovakiassakin asiat ovat edenneet. Voitaisiin vertailla näitä kolmea. Ja samalla tavalla sitten verrata myös menettelyä Saksassa. So we have to comp- Ymmärtänyt oikeasti. Meidän täytyy vertailla käytöstä poiston menettelyä myös Saksassa – siellä pikkuhiljaa edetään aika reippaastikin, vaikka energiahuollossa Saksalla ongelmia onkin. Ja meidän täytyy vertailla sitten sitä, mitä Bulgaarialta, Liettualta ja kolmannelta maalta on va- va- va- vaadittu ja minkälaisia lupauksia Bulgaarille tehtiin – koska Bulgariassahan oli suunnitelma olemassa, niin että uusi voimala rakennettaisiin. Nyt ei ole mitenkään mainittu, miten Bulgaria pystyy rakentamaan ydinvoimalansa. Ja totta kai on sähköenergiasta pulaa, kun ydinvoimalan puretaan. Bulgariassa. Valtion maissa voitaisiin näin myös tarkastella asioita, koska se oli tärkein energialähde niissäkin. Haluaisin tietää, kuka on vastuussa tästä epäonnistumisesta. Kiitoksia kovasti. Ja mikä on suosituksenne tilanteen parantamiseksi? Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Jos sopii, lisäisin muutaman kysymyksen minäkin. On muita ydinvoimaloita olemassa Euroopassa, jotka olisi syytä poistaa käytöstä nekin. Olisikohan tässä myös tilaisuus? jos ajatellaan taloudellista näkökohtaa tai liiketoiminnallista näkökulmaakin. Ja ehkä vielä yksi kysymys. Te totesitte, että EUn rahoitusohjelmista oli saatu riittävästi kannustia. Miten voidaan auttaa tätä tilannetta, jos ei ole rahakaan riittävästi eikä anneta oikeanlaisia kannustimia käytöstä pois? Vielä lopuksi Fukushiman jälkeen, sen tragedian jälkeen, me olemme miettineet tätä uudelleen myös, kun ajatellaan ydinvoiman voiman turvallisuutta Euroopassa. Onko tässä uutta asetusta noudatettu tarkalleen vai osin vain vanhempia? Käytöstä poistohan käynnistyi muistaakseni ennen Fukushimaa, eikö? Siis ennen Fukushiman onnettomuutta. Miten tämä on hoidettu ajatellen uutta lainsäädäntöä? Ja jos voisin pyytää, että Euroopan komissiotakin kuultaisiin komissiokin voisi esittää huomautuksensa. Herra Krasimos Tomas, varapääjohtaja energiapääosastolta, olkaa hyvä. Uh, Kiitos, haluaisin kiittää tenostumisen jäsentä kertomuksesta ja hyvästä työstä, jota on tarkastuksen yhteydessä tehty. Meillä on erinomaista yhteistyötä ja komissio on hyväksynyt lähes kaikki suositukset. Minä sen muutaman kommentin vastauksena siihen, mm, mitä on tapahtunut tämän tarkastuksen jälkeen. Esimerkiksi suositukset, osa niistä on selkeästi osoitettu koskemaan tätä kolmea hanketta, joita komissio tukee. Jotkin suositukset taas koskevat komission toimintaa yleisesti. Mitä tulee näihin kolmeen äh, laitoksen purkuhankkeeseen, joita komissio tukee. Komissio on sisäisesti ja ulkoisesti tehnyt selvityksiä, jotka ovat vahvistaneet sen, että eksante arviot olivat täysin hyviä. Niissä oli hyvät kustannusarviot eh, ja myöskin rahoitus eh, jo suunnitelmat, jotka vastasivat tarkoitusta, mutta niitä ei ollut kenties kunnolla dokumentoitu, näitä kaikkia, mutta nyt kaikki dokumentit raportointi saatiin viime vuoden aikana ja johtopäätös on se, että ei ole mitään rahoitusaukkoa nyky rahoituskehityksessä ja jatkorahoituksessa ja tämä saatiin valmiiksi tämän tarkastuksen jälkeen. Toiseksi komissio on lisännyt avoimuutta näiden kolmen ohjelman osalta ja julkaisee vuosittaisen kertomuksen, joka on välitetty myös parlamentille ja neuvostolle ja vuoden 2016 kertomus valmistuu ennen kesätaukoa, joka antaa siis lisätietoa. Meidän työmme ja meidän painopisteemme on ollut sen varmistamisen, että parannetaan turvallisuutta. Tämä on ollut osa myöskin yhdestä suosituksia. Olemme vähentäneet, poistaneet tästä tuestamme ne, ne elementit, jotka eivät liity ydinkysymyksiin, me olimme keskittyneet vain turvallisuuteen, ydinturvallisuuteen. Yleisesti ottaen me olemme varmistaneet ja tulemme varmistamaan vuoteen 2020 mennessä peruuttamattomuuden tässä purkamisprosessissa ja Liettoon tapauksessa on erityisiä kysymyksiä, joille me Liettoon viranomaisten kanssa käyneet lävitse kaikki sopimusristiriidat, jotka ovat hidastuttaneet hanketta viimeisten parin vuoden aikana – ja nyt olemme taas aikataulussa. Ja jos ajatellaan tätä myöskin toinen postoprojekti, joka käynnistyi viime vuonna. Kolme jäsenvaltiota, joiden kanssa meillä on tällaiset ydinvoimalaohjelmat, ne ovat kaikki siirtäneet kansalliseen lainsäädäntöön uuden radioaktiivisen jätteen direktiivin. Ne ovat kaikki ajoissa tehneet ilmoitukset kansallisista ohjelmista ja kansallisista raporteista, ovat vastanneet kysymyksiä, joita komissio on esittänyt, joten näiden kolmen jäsenvaltion osalta ne ovat pyrkineet tarttumaan siihen, että tulee todella avoimuutta ja että noudatetaan sekundaarista lainsäädäntöä. Tämä monissa rahoituskehyksen osalta äh, tämä rahoitus kasvaa nimenomaan tilastumistumien resurssien mukaisesti. Esimerkiksi Slovakiassa yhteisrahoitus on lisääntynyt 4,5 prosentilla vuodella 2015 vuoteen 2016 Liettuassa se on kasvanut 17,6 prosentista vuonna 2015 20 prosenttiin vuonna 2016, niin se on kasvanut siis Liettuassakin, jossa se on ollut hyvin alhaista vuoden 2020 jälkeen me emme, meillä ei enää ole mitään juridisia velvoitteita jatkaa tuen antamista näille kolmelle ohjelmalle. Me teemme puolivälin tarkastuksen ja vaikutusarvion varmistaaksemme, että voidaan nähdä, onko lisätuessa järkeä näiden kaikkien kolme, kaikissa kolmessa tapauksessa, mutta Olemme varmistaneet, että jäsenvaltiot itse, että ne niillä on resurssit, että pystyvät rahoittamaan vuoden 2020 jälkeen näiden ohjelmien jatkamisen, jos tarvetta on. Ja lopuksi, ei suinkaan vähäisimpänä, kuten tilintusmiestun jäsen mainitsi, kaksi viikkoa sitten me julkaisimme kertomuksen neuvostolle ja parlamentille, joka koskee jätetilannetta koko unionissa jotka liittyy käytetty polttoaineeseen, ja olemme katsoneet näitä haasteita, joita nämä kolmella jäsenvaltiolla on, ja mitä tulee siihen, että on asianmukainen rahoitus avoimuusrahoituksessa ja että on päätöksentekoprosesseja, jotka liittyvät jätteeseen. Tämä on ensimmäinen kertomus. Tällainen tullaan julkaisemaan kolmen vuoden välein ja se mahdollistaa sen, että voimme harjoittaa painetta, korostaa ongelmia jokaisessa jäsenvaltiossa ja pitäisinkin hyvänä tilaisuutta tai kenties toisessa yhteydessä keskustella tästä kertomuksesta, joka koskee kaikkia jäsenvaltioita. Uh, thank you. Kiitoksia kovasti, herra varapääjohtaja. Herra Henkel vielä on tullut yksi kollega lisää. Yes, thank you very much. Kiitos paljon. Minulla olisi vielä kysymys komissiolle. En aivan ymmärrä suostusta 2a. Siinä on mielestäni useita vaihtoehtoja. Yksi on se, että jokaisella jäsenvaltiolla on oma vastuunsa ydinjätteen loppusijoituksesta. Sillä on se etu, että meillä on selkeät vastuualueet, mutta siinä on se haitta, että kyseisellä jäsenvaltiolla ei saata olla ihanteellista loppusijoituspaikkaa. Toinen vaihtoehto on se, että päätämme yrittää löytää eurooppalaisen loppusijoituspaikan. Siinä on se haitta, että yhtäkkiä komissio on vastuussa. Se tarkoittaa sitä ehkä, että kukaan ei ole vastuussa, mutta saattaa se löytää hyvän loppusijoituspaikan. Ja kolmas vaihtoehto on se, että etsimme vieläkin sopivampaa paikkaa EUn ulkopuolella. Sattumalta tiedämme, että Australiassa vaikuttaa olevan tämän suuntaista kiinnostusta. Joten kysymykseni kuuluu, kun tämä suostus on näin muotoiltu, mitä komissio aikoo tehdä sillä, kun otetaan huomioon nämä kolme eri vaihtoehtoa? Well, if, if you want, I mean... Niin, jos haluatte, me olemme hyväksyneet tilintarkastuomistuimen suosituksen, tuomistuko selittäköön tarkalle, mitä heillä mielessä oli, mutta me olemme kyllä hyväksyneet, että voidaan käynnistää keskustelua. Kun ajatellaan radioaktiivisen jätteen direktiiviä, niin se puhuu selvä kieltä, että maat, ja ne, jotka tuottavat ja teettä ovat vastuussa siitä. Direktiivi, joka meillä on, yhtä lailla velvoittaa jäsenvaltioita tekemään päätöksiä loppusijoituksesta, eli jäsenvaltiot joutuvat päätökset tekemään. Mutta on mahdollista, että löytyy yhteistyön pohjalta ratkaisu Euroopassakin. Ja näin on rohkaistu jäsenvaltioita keskustelemaan keskenään on löytyisikö alueellisia ratkaisuja Euroopassa. Ihan viime viikolla meillä oli ydinenergiafoorumi Prahassa, kokonainen paneeli läsnä, jäsenvaltioit ja äh, asiantuntijat puhuivat puolesta ja vastaan, mutta täytyy myös pitää mielessä, että radioaktiivinen jäte ei ole vain ongelmallinen niissä maissa, jotka tuottavat ydinvoimasta energi- sähköä radioaktiivinen jäte on ongelmallista muuallakin, on lääketieteestä ja radioaktiivisen jätteen määrä on ehkä suurta sielläkin, missä ei sitä käytetä energiatuotantoon. Eli loppusijoituspaikan löytäminen on tärkeä kysymys. Mutta vastuu on toimijan jäsenvaltioiden hartioilla, josta siellä on tuotettu, vaikka sitä vai varastoidaan sitten muualle tilapäisesti tai lopullisestikin, niin loppuvastuu on kuitenkin alkuperäisellä tuottajalla. Lainsäädäntö ei sulle pois sitä, että kaksi jäsenvaltiota voi päättää, että jakavat vastuun sijoittamisesta jommassa kummassa maassa. Me olemme käynnistäneet keskustelun asiantuntijoiden ja jäsenvaltioiden kesken. Itse asiassa jotkut jäsenvaltiot tuossa konferenssissa viime viikolla osoittivat mielenkiintoa. Ihan jopa omassa lainsäädännössä on jopa todettu, että tämä vastuukysymys jätetään avoimeksi niin, että voi naapurimaiden kanssakin löytyä ratkaisuja. Ei välttämättä ulkopuolelle tarvitse lähettää. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Jos saan pyytää herra Phil Win Owen tilintarkastustuomioistuimen edustajana vastaamaan kaikkiin näihin kysymyksiin. Thank you, Chair, and I'm grateful for... Kiitoksia olen kovasti kiitollinen kysymyksistä. Käy läpi jokaisen jäsenen kysymyksen läpi ja pyrin esittämään muutaman huomion. Kiitos myös Girassimokselle, että hänkin jo suoraan vastasi komission puolesta. Ensinnäkin herra Fox, kiitos kysymyksistänne. Onko EUlla mitään oikeudellista vastuuta vai ei näiden kolmen reaktion kohdalla? Te kuulitte ihan selvän vastauksen Gerassimokselta. Komissio ei ole sitä mieltä, että heillä on minkäänlaista vastuusta, vastuuta 2020 jälkeen. Lisäisin siihen sen verran, että komission vaikutusten arviointi 2011 vuodelta toteaa, että ei ole tarkoitus jatkaa rahoitusta 2020 jälkeen. Ja me toteamme sen myös kertomuksessamme, että hyvä pitää kiinni siitä. Minä sanoisin Liettuan kollegojen puolesta, ja kuten totesin alustuksessani, että on kyse pienestä maasta, jossa on iso ongelma, kun ajatellaan Chernobyl-tyyppistä reaktoria. Jos täällä olisivat paikalla, niin minä tietän, että Liettuan ministerit varmaan toteaisivat, että kolme artiklassa liittymissopimuksen pöytäkirjassa on, on pykälä, jonka mukaan heidän mielestään EUlla saattaa olla jonkinlainen vastuu. Minä en sitä kommentoi sinä lähden sen enempää, mutta tyytäisin, että voi olla, että siinä on jotain kähmää, jos ajatellaan, miten tulkitaan liittymissopimusta Liettuassa tai sitten muualla. Komissiokin voi jotain tähän sanoa. Mutta viitos suosituksessa liittyen toiseen kysymykseen, en tiedä, voiko kommentoida, onko veromaksujen varoja käytetty kunnolla vai ei, mutta Tilitarkastajana ei paljon tiukempi voi olla kuin viitossuosituksessa olemme. Emme kovin usein, mutta toki joskus toteamme, että rahoitusmekanismin pitäisi loppua. Viisi suositus toteaa, että nykyisen mekanismin pitäisi päättyä 2020 mennessä. Me emme usko nimittäin, että oikeita kannustamia on saatu. Kertomus on paljon, sisältää paljon tietoja siitä, että hankkehallinnoinnissa on ongelmia ja sitten varsinkin pitkällä aikavälillä on tämä rahoitusvaje käsissä. Toisin sanoen teemme aivan selväksi, että emme usko, että nykyinen rahoitusohjelma on luonut oikeita kannustimia. Eli sitten siinä kyllä arvostellaan myös sitä, onko saatu vastennetta varoille. Kiitos Kohlitschek kysymyksistä. Puhuitte käytöstä poisto ohjelmasta Saksassa verrataan sitä Bulgariaan ja muihin neuvostoreaktoreihin. Me emme Saksan käytöstä poisto-ohjelmaa tarkastaneet, että totta kai komissio voi tähän jotain lisätä. Mutta mitä minä tiedän tähän mennessä poistetuista reaktoreista, niin niitä löytyy vain Saksasta. Yksikkökustannukset käytöstä poistosta olivat vähän yli miljardi euroa per reaktori jos olisivat samoja reaktoreita, vaikka eivät olekaan, niin varmasti se on paremmassa asemassa, kun nämä on poistettu, kun se on hoidettu loppuun asti. Mutta minä täydentäisin, että Saksan reaktorit ovat erilaisia kuin nämä entiset neuvostoreaktorit. On hyvin hankalaa, vaikka meillä olisi ollutkin Saksan reaktorita mukana, olisi ollut kovin, kovin vaikeaa yksikkökustannusvertailuja tehdä mikä on poistettu käytöstä tehokkaimmin. Mutta epäilemättä pitää paikkaansa, että saksalaiset ovat kokeneempia EU-ssa tässä, niin että tämä homma hoidetaan myös, eikä asiantuntemusta sieltä löytyy jatkossa. Herra Busek, te kysytte käytöstä poiston mittakaavasta muualla Euroopassa. Olisiko tässä taloudellisia mahdollisuuksia. Kiitos kysymyksestä. Nimittäin sivulla 17 kertomuksessa tehdään selväksi, että pidimme tai emme. Tämä on valtavaa kasvuliiketoimintaa EU-ssa. 2015 mennessä 129 reaktoria on käytössä ja vielä 91 oli suljettukin, vain kolme täysin poistettu käytöstä on arvioitu, että yli 50 toiminnassa olevasta reaktorista suljetaan 2025 mennessä. Ihmiset eivät usein ajattele, että osallistuisivat tähän mahdollisuuteen saada aikaan kasvua, työpaikkoja, liiketoimintamahdollisuuksia, mutta mielestäni kyllä se, että puretaan jotain, niin kyllä siihen liittyy mahdollisuus tällä lailla kuin rakentamiseenkin. Totta kai varmasti saada aikaan isoja sopimuksia ja myös voidaan palkata ihmisiä paljon. Ja varmasti EUn etujen mukaista on pitää käytöstä poistoa liiketoimintamahdollisuutena. Siinä on paljon mahdollisuuksia, joita voidaan hyödyntää liiketoiminnan ja työpaikkojen kannalta. Eli kiitos tästä kysymyksestä. Kysytte myös selvennystä kannustimista, kun totesimme, että rahoitusohjelma ei ole luonut oikeanlaisia kannustimia – Totta kai moni varmasti tietää täällä sen, että Euroopan rahoituksesta paljolti olla riippuvaisia jäsenvaltioiden yhteisrahoituksesta, rakennerahastosta tuttu asia. myös me uskomme, että se tarjoaa oikeanlaisia kannustimia. Jos ihmisillä annetaan ihan ilmaista rahaa, niin silloin käyttäydytään vähän eri tavalla kuin jos joudutaan panemaan omaa rahaakin mukaan. Ikään kuin on omat oma raha pelissä mukana, jos minä johon panen rahaa mukaan tai olen muuten mukana, niin varmasti haen lisäarvoa siitä ja haluan varmasti, että homma myös hoidetaan kunnolla loppuun asti, kuin jos saisin ihan ilmaista rahaa ilman mitään ehtoja. Sitä me tarkoimme tällä, että se ohjelma ei tällaisenaan ole luonut oikeanlaisia kannustamia. Puhutte myös turvallisuudesta ennen ja jälkeen Fukushima olette oikeassa, että liittymissopimukset allekirjoitettiin ennen Fukushimaa. Aikanaan kyllä käsitekseni käytiin keskustelua siitä, edellytettiinkö näiden voimaloiden sulkemista, mutta se on nyt ollut ja mennyt. Tiedämme, että huolta oli. Ja sitten paitsi noissa taulukoissa on myös alaviitteitä ja tietoja siitä, että kaikissa neuvostoreaktioissa ei ollut betoni- ja suojaa kuten olisi ajateltu joko ennen tai jälkeen Fukushimaan, siksi ne on suljettu. Kuvittelisin, että näin se on jatkossakin. Lopuksi, jos sopii, vielä kommentoisin Heräikkelin kysymystä, joka oli tosin komissiolle, ja varmasti jo vastasivatkin siihen Heräikkel. Otitte esille tämän, mutta me tilintarkastajat olimme huolissamme ennen kaikkea siitä valtavasta työmäärästä, jota pitäisi tehdä pitkäaikaisessa loppusijoituksessa näissä kolmessa jäsenvaltiossa – yksiöstä, paitsi hyvin pieni jäsenvaltio. Vain ajatustasolla tätä käsiteltiin, kuten totesitte, ei välttämättä ole järkevää, että joka ikinen jäsenvaltio, mutta tavallaan kaikki jäsenvaltiot, jos huomioidaan myös sairaaloiden radioaktiivinen jäte, niin se on kaikkien asia mutta puolet jos on jollain tavalla ydinenergiabisneksessä mukana ja se on siellä vakavampaa. Taloudellisesti ehkä ei vastinetta varoille saada, että oma maahan kaivetaan kuoppa jätettä varten, eikä se voi olla geologisesti mahdollistakaan, kuten totesit, eivät ole oikea, oikeat olosuhteet tarjolla. Eli me olemme kyllä sitä mieltä, että on aivan järkevää tehdä, kuten komissio on käynnistänyt asiakirjassaan pari viikon takaa Eli käynnistetään keskustelu, kuten Keratsimo totesi jäsenvaltioiden kanssa, että katsotaan löytyykö alueellisia tai muita soveliaita ratkaisuja. Tätä on tehty sisä, sisäenergiamarkkinoiden osalta, energiasisämarkkinoiden osalta. Tästä olen ennenkin puhunut komissiolle. He ovat miettineet alueellisia haasteita, joita on energiasisämarkkinoilla ja energiahuollossa, ja siinä yhteydessä voidaan tätä käsitellä. Eli voitaisiin miettiä myös varastointi näkökulmassa. Toivottavasti vastasin kaikkiin kysymyksiin. Kiitos. Thank you very much. Mr. Kiitoksia kovasti, herra Winovan, että olitte läsnä ja esititte nämä tärkeät huomiot. Herra Kolitset, vielä kerran kerranko? No mikä ettei. Vain yksi huomautus. Teidän kommentti että on hiukan harhaan johtava siksi, että nuo reaktorit, vanhat reaktorit Saksassa ja tota sitten venäläistyyppiset reaktorit ovat kaikki samantyyppisiä. Ne lämmittävät vettä käyttäen savoja, jotka on sijoitettu tähän säiliöön. Voimme sitten kysyä, minkälaista miten, miten menetelmää täytyy soveltaa, ja tämä on hyvin vaikeaa. Hyvin yksinkertaista, sillä ne voidaan kierrättää, tai sitten osa täytyy käsitellä ydinjätteen, joten periaatteessa jos vertaatte kaikkia näitä vanhanaikaisia reaktoreita keskenään, riippumatta siitä, käyttävätkö ne vettä vai jotain muuta välitysainetta. Kysymys on aina samasta ongelmista, paljon jätettä, joka täytyy jonnekin sijoittaa. Siksi kysyin teiltä, ettekä te vastannut kysymykseen. Turmes. Kiitoksia, herra Turmes. Sorry for being late. Anteeksi, että olin myöhässä. Mielestäni suljettaviin reaktoreihin Äh, liittyy tietty ongelma liittymisvaiheessa, mutta tässä on myös kyllä isompikin ongelma. Ole, nimittäin olette oikeassa, tämä on mahdollisuus luoda myös työpaikkoja, mutta kukaan ei ole laittanut tarpeeksi rahaa sivuun tämän maksamiseksi. Nimittäin jos esimerkiksi nykyään asentaa aurinkopaneeleja, niin niin eh, silloin joutuu suunnittelemaan niiden kierrätykset ja sama pätee tuuliturbeineihin. Eli, äh, eli tässä ydinvoima kilpailee aurinkopaneelien ja tuulivoiman kanssa, eikä mitään ole tehty, jotta tarpeeksi rahaa laitettaisiin sivuun ydinvoiman käytöstä poistoa varten. Olen hyvin vihainen komissiolle, sillä vuonna 2004 tässä mietinnössä, jossa minä olin esittelen parlamentti, vaati käytöstä poisto rahastoja, sillä me tiesimme jo 15 vuotta sitten, että rahaa ei laitettu tarpeeksi sivuun. Ja minun toivoni oli, että näinä vuosina kerättäisiin tarpeeksi rahaa, mutta tänä aikana, tuona aikana komissio vastusti erillisiä käytöstä poistorahastoja. Komissio teki kuitenkin kirjallisen julkilausuman ja lupasi meille oikeuden, anteeksi, lainsäädäntöehdotusta tämän ratkaisemiseksi, mutta nyt on 15 vuotta kulunut ja minun vaikutelmani on, en tiedä oletteko samaa mieltä, minun vaikutelmani on, että tämä on monen miljardin satojen miljardien kuilu tai aukko sisämarkkinoille. Ja jos emme huolehdi tästä, kuluttajat tulevat sen maksamaan. Ja komissio on tässä ollut, toi, äh, ollut haluton tarttumaan toimeen. Kiitoksia. Loppuivat kysymyksiä nyt vielä viimeiset vastaukset. Ensinnäkin minun pitäisi pyytää varmastikin anteeksi. Herra Kohlitsäkin, olet tietysti aivan oikeassa minun on tietysti sanoa, että me emme tarkastaneet Saksan reaktoreita. Yritin olla tässä avuksi, mutta faktat menivät hiukan sekaisin, jos sitä oikaisitte minua. Olen pyydän anteeksi tätä. Tämä painevesireaktorit muille kuulijoille, jotta voisit ymmärtää sen, ovat samantyyppisiä kuin se, mitä on Bulgariassa ja Slovakiassa, mutta eivät samankaltaisia kuin eh, Liettuan reaktori, joka on toisen tyyppinen nyökkäille. Että olemme tässä varmasti yhtä mieltä, mutta olen pahoin siitä, että minä hiukan esitin väärin tilanteen Saksassa, jota emme ole tarkastamassa. Ja sen tämä viimeinen kysymys siitä, antaisin ne kuluttua sen komissiolle, mutta Timnastajan kannalta, herra Turmes, katsokava suositusta numero kahdeksan, se on hyvä, lähtö, hyvä lähtökohta, olisi nimenomaan avoimuus sen osalta, kuka mikä ovat velvoitteet ja kuka vastaa sitä nimenomaan tärkeää, että vastuu on jonkun hoidettavana, koska se on lähtökohta sille, että lähdetään liikkeelle vastuun kantamisesta. Ja näissä tapauksissa me olemme tehneet tämän selväksi. Joskus on vaikeaa selvittää sitä, onko tehty selväksi, mihin vastuu kuuluu, mutta se ei ole silloin aina selkeä tämä lähtökohta, mutta tämä komissiolle. Kiitoksia, herra komissio. Olkaa hyvä, herra Herra Gerasimo Tomas. Okay. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää herra Turmesta tästä kysymyksestä. Mielestäni tilanne on parantunut tämän tapahtuman jälkeen, nimittäin sen, mitä, mitä parlamentin jäsen mainitsin. Viime vuon, viikolla olemme julkaiset raportin radioaktiivisen jätteen käsittelyä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun olemme tämän raportin julkaisseet. Tästä on vielä keskusteltava, mutta kyllä me arvioimme, viestimme tässä raportissa, että saamiemme jäsenvaltioita saamiemme tietojen mukaan kustannukset arvioidaan nyt noin 400 miljardiksi euroksi. nyt ensimmäistä kertaa olemme keränneet nämä tiedot jäsenvaltioilta jätteestä ja jätteen hallinnon, eli siis ydinjätteen ja käytetyn polttoaineen hallinnon kustannuksista. Valitettavasti yhteispäätösmenettelyssä neuvosto ei vaatinut tai hyväksynyt komission ehdotusta yhdenmukaistetusta raportoinnista, eli meidän on tässä tietyllä tavalla laskettava nämä tiedot, mutta tämä on siis nykytilanne kokonaiskustannuksesta ja tämä on yksi tärkeimmistä seikoista koko raportissamme. Me vaadimme jäsenvaltiolta toimimaan tämän suhteen ja me aiomme kolmen vuoden kuluttua julkaista uuden raportin, jotta voimme nähdä, minkälaista kehitystä on tullut tämän aukon tukkimisessa, joten olemme saamassa hieman avoimuutta näihin tietoihin. Kiitos. Thank you. Kiitoksia kovasti varapäällikkö. Kiitoksia teille Erwin Auburn alustuksesta ja vastauksista. Myös kaikki oli kovin kiintoisia. Tärkeää ajatellen turvallisuutta. Kiitoksia kovasti. Kaikkia hyvää. Sitten seuraava kohta nyt listalla. Rakennusten energiatehokkuus osana meidän puhtaan energian pakettia kovin tärkeä. Tämä on mietinnön luonnos liittyen rakennuksen energiatehokkuuteen. Herra Bentsen on esittelijä. Tämä on ensimmäinen puhtaan energian paketista, jota tarkastellaan Itressä Ensimmäinen mietintö luonnos on nyt siis käsissämme. Kollega, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. And... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos varjoille, komissiolle, sidosryhmille arvokkaasta panoksesta prosessin. Erityiskiitos varjoille, jotka varhaisessa vaiheessa osallistuivat myös mietintöluonnoksen käsittelyyn. Tärkeimpänä tavoitteena olkoon sen takaminen, että rakennukset tehokkaasti ottavat osaa siihen, että päästä tavoitteisiimme kansainvälisissä sitoumuksissa, energiatehokkuudessa ja vähähiilisyydessä, kustannustehokkaastikin vielä. Paremmin toimivat rakennukset ovat merkittävä mahdollisuus Euroopassa energiaturvan takaamiseksi, jotta ei tarvitse energiaa tuoda niin paljon Eurooppaan niin, että sähkölasku olisi pienempi kuluttajille, niin että elin- ja työolot olisivat terveellisemmät, saataisiin kasvua ja työpaikkoja enemmän, varsinkin pk-yrityksissä. Tärkeimmät muutokset mietintöluonnoksessa keskittyvät kolmeen tärkeimpään teemaan, että voidaan taata jäsenvaltioiden sitoutuminen paremmin niin, että meillä on vaatimuksia varsinkin sähköisessä liikkuvuudessa – oikeassa suhteessa kuitenkin, niin että saadaan oikeita kannustimia peruskorjauksiin. Mitä tulee tähän ensimmäiseen kohtaan jäsenvaltion sitoutumiseen, minä haluaisin tähdentää sitä, että me pyrimme vähähiilisyyteen ja energian tehokkaisiin rakennus, rakennuskantaan. Minä haluaisin vahvistaa pitkän aikavälin kansallisia peruskorjaus- suunnitelmia, huomioida kansalliset erityispiirteet ja huomioida myös toissijaisuusperiaatteen. Mietintöluonnos esittääkin, että ryhdyttäisiin toimiin energiaköyhyyden poistamiseksi ja annettaisiin kotitalouksille kannustimia, että voisi lisätä myös rakentamistaitoja ja tarjota markkinoille rahoitusta. Me tarvitse enemmän yksityistä rahaa. Lisäksi jäsenvaltioiden täytyy täsmentää, miten peruskorjaus strategiat lisäävät energiatehokkuutta, jotta pääsee tavoitteisiin sen takamiseksi, että kustannustehokkuus taataan. Sitten toinen seikka, sähköinen liikkuvuus. Mielestäni se on yhteinen tavoite paljoltikin ja se johtaa liikenteen sähköistämiseen niin, että liikennekin auttaisi pääsemään eroon hiilestään. Komission esittämät vaatimukset Sähköisen liikkuvuuden infrastruktuuri ovat olleet huolenaihe kollegojen, sidosryhmien parissa. Ajatellaan, minkälaisia kannustimia on peruskorjaukselle. Siksi haluan keskittyä näissä vaatimuksissa peruskorjaukseen sen takaamiseksi, että peruskorjauskannustimissa ei tingitä. Haluaisin rajata myös vaatimukset koskemaan siihen, kun asetetaan putkistoa tai kaapeleita ja sitä, mitä ennen tehdään, ettei tule lisäkustannuksia. Sitä paitsi mietintöluonnoksessa korostetaan julkisviranomaisten osuutta riittävässä määrin. Aivan lopuksi vielä peruskorraskannustimet. Haluaisin yhden asian tehdä selväksi. Vaikuttaa siltä, että on laajaa huolta olemassa, että peruskorjaus koskisi vain etuoikeutettuja ja rikkaita. Kun minä puhun peruskorjauksesta, niin ei kyse ole pelkästään eristämisestä koko talon kohdalla tai että asennetaan kallista tekniikkaa taloihin. Minä todellakin uskon, että on paljon halpoja keinoja muuntaa taloja hyödyntääksemme talonomistajia. Parilla kymmenellä eurolla voi jotain saada ja lyhyessä ajassa tällainen maksaa itsensä takaisin. Meidän täytyy ymmärtää vain, että potentiaalia on ja käyttää kaikkia välineitä hyväksemme. Ei kannata peruskorjata vain pienesti ja isosti. Minä esittäisin, että mietintöluonnokset voisivat puuttua myös tähän, että ettei peruskorjauskannustimet käynyt itseään vastaan. Tämä liittyy moniin ilmoitusvaatimuksiin tai avoimuusvaatimuksiin tai että pitäisi rakennusten suorituskyvystä antaa tarkkoja laskelmia. Mutta lopuksi vielä minä toteaisin, että odotan mielenkiinnolla yhteistyön jatkoa varjojen, kollegojen, komission ja sidosryhmien kanssa hyvä käydä keskustelua tarkistuksistakin. 8. kesäkuutahan on määräaika. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. Uh, uh, it's my pleasure to... Kiitos. Minulla on suuri ilo kiittää esittelijää, joka on ollut hyvin edistyksellinen mietintö ja hän on ollut halukas tekemään yhteistyötä aivan alusta lähtien varjoesittelijöiden kanssa. Olen hyvin iloinen siitä. Hän puhui tuossa energiaköyhyydestä. Ja minä jatkan siitä. Meidän ryhmällemme on tärkeää, että energiaköyhyyttä tarkastellaan koko tässä asiakirjassa ja että te, meidän konkreettisen ehdotuksemme on, että kun jäsenvaltiot tekevät näitä pitkäaikaisia peruskorjausstrategioita, niin silloin pitäisi myös tehdä kohdennettuja toimenpiteitä näille vähiten hyvin suorituille rakennuksille. Ja me aiomme ehkä ehdottaa vielä konkreettisia ideoita köyhyys, energiaköyhyyden selättämiseen. Se on eri tasolla eri jäsenvaltioille, mutta energia on perustarve kaikille Euroopan kansalaisille kokonaiskuvassa uusien rakennusten rakennustahti on niin hidasta, että esittelijän tavoite on oikein hyvä yrittää nopeuttaa tätä tahtia, sillä me tiedämme, että rakennukset kattavat 40 prosenttia energian käytöstä ja päästöistä ja, raken- ja liikenne 30 prosenttia, joten on hyvin tärkeää puhua tästä, kun puhumme ilmastotoimista. Sähköautot tarvitsevat infrastruktuuria ja mielestäni on hyvä hoitaa tämä infrastruktuuri silloin, kun on kaikista kustannustehokkainta, nimittäin peruskorjauksen aikana on kunnianhimoista komissiolta ehdottaa, että vuoteen 2025 kaikissa ei asuntorakennuksissa pitäisi olla infrastruktuuria sähköiselle liikkuvuudelle. Tämä tavoite on ehkä vaikea saavuttaa, mutta en haluaisi silti vesittää näitä toimia, sillä me tiedämme, että jos sähköautoille ei ole infrastruktuuria, niin sitten sähköautoa ei tule myöskään ostettua, eli meidän pitää lähteä tässä kunnianhimoisesti eteenpäin. Kokonaiskuva on oikein hyvin paikoillaan mutta haluaisin, että on mahdollisimman paljon johdonmukaisuutta eri toimien välillä, joita ehdotetaan, ja haluaisin, että kuluttajille ja asukkaille tulisi kustannustehokkuutta. En, minä uskoisin, että näissä ei-asuinrakennuksissa kyse on usein liiketoiminnasta, mutta, mutta ja tai ammatillisesta toiminnasta ja tähän liittyy myös rakennus automaatio ja takaisinmaksuajat ovat hyvin lyhyitä. Olemme saaneet, saaneet myös Envin lausuntoluonnoksen, jossa puhutaan terveestä sisäilmasta ja myös ITRE-esittelijän luonnoksessa puhutaan tästä. Haluaisin, että emme luo uutta ongelmaa tässä tehokkaimmilla rakennuksilla, joka sitten aiheuttaisi esimerkiksi sisäilma, sitä sisätiloissa hometta. Ihan viimeiseksi haluaisin esittää tarkistusta siitä, että voisimme ehkä yhdistää tässä ITREen tehtävät. Me huolehdimme energiasta, mutta myös me käsittelemme digitaalisiirtymää Joten tässä kun on puhe näistä älykäitä ratkaisuja koskevasta indikaattorista, niin miksi emme voisi ottaa myös suuri kapasiteettiverkostoja tai, tai näitä valokuituverkostoja koskevia tavoitteita. Eli siis kun peruskorjataan energiatehokkuuden lisäämiseksi ja vähähiilisyyden edistämiseksi, niin miksi samalla ei voitaisi selvittää miten lasikuituyhteydet, miten paljon ne maksaisivat ja miten yhteyksien paraneminen paranisi. Me, te, haluaisin, että tässä ei ole kyse pelkästään energiatehokkuudesta, vaan modernimmasta rakentamisesta Euroopassa. Uh, uh, Kiitos esittelijälle hyvästä tasapainoisesta mietinnöstä moninkin tavoin. Olemme tyytyväisiä, että siinä tähdennetään energiatehokkuutta ensimmäisenä periaatteena. Hyvä, että siinä on huomioitu myös sisäilma, terveys. Mielestäni on myös arvokasta, että keskustellaan älyindikaattoreista ja ihan kuten siellä, niin täälläkin on hyvä puhua delegoidusta säädöksistä. With uh, differing interpretations and, and, and layouts across. Kun ajatellaan ylipäätään jäsenvaltiokirjoa ylipäätään. Mielestäni niin ikään on hyvä asia, että pannaan vasta jäsenvaltioiden harteille, että kertovat omasta järkeilystään, kun ajatellaan mitä hyötyä on saatavissa energia tehokkuudesta ja siitä, että päästään tavoitteisiin. Mutta jäsenvaltiot velvoitetaan esittelemään omia ajatuksiaan on mielestäni erityisen tärkeää ja hyvä asia sekin mietinnössä. Ihan lyhyesti pari asiaa. Uusiutuvien huomioimisesta ja rahoituksesta muutama sana. Varmasti on hyvä käydä keskustelua lähellä nolla olevasta standardista – missä määrin paikan päällä tuotettavia uusiutuvia suosimme sen sijaan, että olisi kokonaisvaltaisempi lähestymistapaa. Voisi väittää, että jos me vain tivaamme tietyn tyyppistä uusiutuvien tuotantoa sen sijaan, että olisi horisontaalinen lähestymistapa, niin voi olla, että uusiutuvien osuus jää varjon ja ammutaan oman jalkaan. Tietenkin sen sijaan, että alue pyritään lähellä nollaan, niin olisi hyvä maksua vähän kokonaisvaltaisen lähestymistapa myös rakennusalalla. Tämä on kyllä tähdellistä myös, kun käydään tärkeimmistä energiatekijöistä. Minä ja me olemme sitä mieltä, että meidän pitäisi ajaa uusiutuvien optimointia myös rakennuskannassa. Se vie myös keskustelemaan siitä, mitkä ovat tärkeimmät energiatekijät. Varmasti siihen paneudumme omassa ryhmässä vielä enemmän. Sitten muutama sana vielä rahoituksesta. On niin kovin tärkeää saada liikkeelle kaikki se potentiaali, jota tarjolla on yksityisessä pääomassa. Siinä tarvitaan pitkän aikavälin tavoitteita, jotain takeitakin sijoittajille, että voivat turvallisesti investoida energiatehokkuushankkeisiin, rakennusalalla. Meidän täytyy paremmin huomioida myös se, mitä on tehty investointipankin kanssa, Esirin kanssa, että saadaan sinne yksityistä pääomaa mukaan. Tähänkin aiomme perehtyä työssämme mietinnön parissa. Eli lopuksi ihan hyvä mietintö tähän mennessä. Mietimme uusiutumien huomioimista vielä enemmän rakennuskannassa – ja sitten pitäisi työstää vielä rahoitustakin. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kovasti kollega Korkea Marceles Vihreistä. Muchas gracias, señor presidente, y muchas... Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös herra Bensenille mietintöluonnoksesta ennen kaikkea siitä, että hän on vetänyt mukaan tähän kaikki ryhmät, myös vihreät, ja että tämä on hyvin avoin tämä metodologia, jota on käytetty. Minä haluaisin piirin puolesta tarttua kolmeen tärkeään akseliin. Yksi on tällainen kokonaisnäkökanta, ympäristö ja kolmas on sitten inhimillinen näkökanta. Mitä tulee tähän ympäristöön, koska ajattelemme, että Pariisin sopimuksen jälkeen pitää olla huomattavasti kunnianhimoisempia ja täytyy saada aikaan mietintö, jossa pyritään saavuttamaan 40 prosenttia energiatehokkuuden tavoitteista. Meidän täytyy pyrkiä seuraamaan tätä kunnianhimoista tavoitetta 40 prosenttia, eli täytyy vetää mukaan tämä kaikkien julkisten rakentujen uudistamiseen, myöskin sosiaaliseen rakentamiseen – ja täytyy käyttää tällaista pit, strategian pitkällä Tämä on meistä hyvin tärkeitä, jos me haluamme todellakin se, pyrkiä nostamaan tällaista korkea eurooppalaista tavoitetta Euroopan sopimuksen mukaisesti. Toinen asia on sitten globaalinen näkökanta. Jo, ei voi katsoa pelkästään rakenteita, rakennuksia irrallaan. Ne ovat ensinnäkin osa omaa aluettaan ja osa ympäristöään. Täytyy katsoa tällaista globaalia uudistusta, koska tällaiset energiaratkaisut hintalon osalta johtavat tietysti myöskin sitten siihen, että alennetaan kokonaisuudessaan tällaista energian käyttöä, jotta tätä kautta voi, voidaan saada aikaan voittoa esimerkiksi tällaisella lämmityksen energiatehokastilla järjestelmillä. Sitten tämä ehdotus, joka, joka liittyy tätä nollaenergiarakennuksia, tämän osalta tietysti pohtia tätä alueittain, pohtia tällaista laajempaa energia-aluetta ja tällaista asuntoalueita, jonka puitteissa rakennus on. Sitten liikenne ei pidä katsoa pelkästään liikennettä sähköisen liikkumisen kannalta, vaan kestävää liikennettä. On katsottava, että jokaisessa rakennuksessa, jokaisella alueella edistetään sitä, että miten tärkeä ovat henkilöt, miten tärkeää on julkinen liikenne, mikä on keskeistä ja että pyritään aina etsimään kestävyyttä. Ja lopuksi inhimillinen ulottuvuus. Tämä, te puhutte tästä energiaköyhyydestä ja totta kai täytyy pyrkiä vahvistamaan tätä osaa, samoin kuin myöskin niitä kysymyksiä, jotka liittyvät terveyteen. Ja täytyy myöskin puhua koulutuksesta, silloin kun on kysymys henkilöistä, jotka työskentelevät rakennusten sisällä. Minä haluaisin myöskin asettaa tämän uudistuksen keskipisteeseen kansalaiset, siis henkilöt, jotka tulevat tekemään tämän energia-alan vallankumouksen. On kahden tyyppisiä toimijoita, siis niitä, jotka ovat tällaiset energia-alan osuuskunnat ja asumisen osuuskunnat, ja nämä ovat olennaisen keskeitä. Ja toisaalta sitten kaupungit. Kaupungit ovat myöskin sellaisia toimijoita, jotka edistävät tätä energia-alan uudistumista Tämä on hyvin tärkeää ajatellen näitä suuntia Euroopan äh, tasolla, joka liittyy tähän liittyy myös nämä keskeiset niin kuin sukupuolten välinen, äh, sukupuolten välinen tasa-arvo, joten meidän on paljon kommentteja, jotka liittyvät myöskin tähän passiin, jota täällä on ehdottu, joka näyttäisi hyvältä, ja tulemme katsomaan näihin konkreettisemmin vielä neuvotteluissa, myöskin indikaattoreihin, haluaisin päättää, että tämän on totta, että äh, tämä on hyvin tärkeä tämä teknologia ja on hyvin tärkeää, mutta ei pelkästään äh, talouksien kannalta, vaan tämä on myöskin tärkeää koko väestön kannalta. On tärkeää on sellaista teknologiaa, joka on sopeutunutta, kun kaikki ajatellen kaikkia talouksia, ja tämä tulemme ottamaan esille tarkistuksissa, joita me teemme. Kiitoksia vielä kerran hyvästä työstä. Kiitoksia kovasti kollega. Silikiotis Kuesta, tietysti. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi minäkin haluaisin kiittää kollega Bentseniä tästä mietintöluonnoksesta. Haluaisin myös muistuttaa, että olemme käyneet hyvin rakentavia keskusteluita varjoesittelijöiden kesken. Meidän ryhmällemme on ensisijaista, että varmistamme sen, että energiatehokkuutta voidaan lisätä, jotta ympäristönsuojelutavoitteet voidaan saavuttaa. Samalla meitä kiinnostaa myös se, että ihmisten terveyttä suojellaan, että myös sisäilman laatua parannetaan. Meille on tärkeää, että energiatehokkuus on yksi niistä tavoitteista tai toimista, joita olemme yhdessä sopineet. Ja meidän on samalla torjuttava energiaköyhyyttä. Me emme saa unohtaa, että on miljoonia ihmisiä, jotka nykyään elävät köyhyysrajalla Euroopan unionissa rakennusten energiatehokkuus on tärkeä tavoite ja matkalla tähän tavoitteeseen voimme myös auttaa näitä köyhyydestä kärsiviä, ihmisiä. Eli, eli näitä ihmisiä on tuettava rahallisesti, jotta he voivat toteuttaa peruskorjauksia. Samalla meidän on huolehdittava siitä, että näissä rakennuksissa on myös terveelliset elinolot. Tärkeää on myös, että takaamme EUn yhteisrajoituksen. On annettava käyttöön julkisia varoja, mutta on myös saatava liikkeelle yksityiset investoinnit. Se tarkoittaa loppujen lopuksi sitten sitä, että jos käyttäisimme vain yksityisiä investointeja, niin että silloin saataisiin tai silloin pitäisi pyrkiä tukemaan juuri niitä toimia, jotka takavat näiden tavoitteiden saavuttamisen. Eli meidän on julkisilla, julkisilla varoilla tuettava myös näitä heikompia ihmisryhmiä. Tämä koskee esimerkiksi sosiaali, sosiaaliasumista, mutta myös muita rakennuksia. On tärkeää, että rakennusten peruskorjauksissa poistetaan asbesti ja että rakennukset vastaavat terveysvaatimuksia. Jäsenvaltioiden on itse ehdotettava aivan konkreettisia toimia ja hyvin perusteltuja tavoitteita. Meillä on hieman eri suuntainen mielipide näissä älykköitä verkkoja koskevissa kysymyksissä. Me olemme sitä mieltä, että peruskorjauksen päätavoitteena on ennen kaikkea lisätä energiatehokkuutta. Me emme ole sitä mieltä, että rakennuksista pitäisi peruskorjatessa jo tehdä sellaisia, että ne kattavat sähköautojen tarpeet. Meidän mielestämme tämän pitäisi olla vapaaehtoinen sääntö, jos asianomaiset henkilöt ovat sitä mieltä, että tätä infrastruktuuria tarvitaan, niin hyvä, mutta tämähän tietysti on kaikki kallista. Me aiomme tehdä myös näitä vastaavia tarkistuksia. Kiitos. Kiitoksia edustaja Lope, Lanko Lope. Muchas gracias. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää tehdystä työstä tämän mietinnön parissa. Kuten hän itse totesi, energiatehokkuus rakennuksissa sisältää paljon mahdollisuuksia, jotta voidaan energialaskua pienentää, saada energiavarmuus ja päästä eroon energiatuonnista ja sitä paitsi kannattavasti. Se, että yksinkertaistetaan hallintomenettelyjä tai että saadaan älyindikaattoreita, kaikki ovat parannusta, niin että voidaan vielä vahvistaa direktiiviä tämän myötä. Mutta kuten esittelijä on todennut, uusiutuvien direktiivinkin osalta olisi hyvä kehittää perusrakenteita, jotta voidaan sähköistä liikkuvuutta edistää niin, että myös voidaan ladata paremmin. Sitä paitsi meidän täytyy miettiä myös asennustyötä Tämä on välttämätöntä, jotta voidaan päästä eroon hiilestä ja kehittää uusiutuvien käyttöä liikenteessä. Minä tämän lisäksi haluaisin tietää vähän tarkemmin, mitä vaikutuksia on 56 tarkistuksella, jos poistetaan uusiutuvien energioiden laskupienennys lopullisessa laskussa. Sitä paitsi minäkin olen samaa mieltä siitä, että mietintöön otetaan huomioon energiaköyhyys se on tosiasia. Ja kuten kollega totesi, meidän pitäisi sitä vahvistaa. Kiitoksia kovasti. Rova Santerre. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää kollegamme mietintöluonnoksesta, jonka tarkoituksena on päästä energiatehokkuuteen. Kehitystä on tehtävä sekä uusissa rakennuksissa että muissa kuin asuinrakennuksissa. Pakko, velvollisuus äh, rakentaa sähkölatausasemia peruskorjauksen aikana ovat liian kattavia ja liian vaativia. Tämä pitäisi tehdä vain silloin, kun on kyse muista sähkötöistä ja äh, parkkipaikoista. Minä tuen tarkistukset 29 ja 30 meidän on kiinnitettävä huomiota sisäilman laatuun uusissa rakennuksissa ja meidän on rohkaistava ennen kaikkea ilmalämpöpumpuja käyttöä ja hyviä, hyvää ilmastointia me voimme osin ottaa käyttöön tämän älykkäitä ratkaisuja koskevan indikaattorin, mutta sen ei pitäisi aiheuttaa liikaa, liikaa kustannuksia omistajille. Meidän on kehitettävä muissa kuin aserakennuksissa älykkäitä ratkaisuja ja teknologioita on olemassa ja näiden investointien takaisinmaksuaika on hyvin nopea, joten onnea matkaan. Kiitoksia herra Danika. Vreau să-l asigur pe raportor că... Um, Kiitos. Haluaisin sanoa esittelijä, että tulemme tekemään kaikkemme, jotta saamme vahvan mietinnön. Energiaköyhyys on asia, joka vaatii paljon huomiota ja se merkitsee sitä, että meillä on tässä kysymys hyvin tärkeästä ohjelmasta. Joudumme kenties kohtaamaan tilanteen, jossa energiatoukkuus ja sen kehittyminen johtaa siihen, että unohdamme ne, jotka eniten tarvitsevat apua. Toiseksi on tärkeää korostaa sitä, että on oltava mahdollisuuksia sähköistä, sähköautojen lataamiseen. Me emme ole riittävän rohkeita tässä. Kenties on 2025 sähkö autojen merkitys toimimaan huomattavasti suurempi ja silloin syntyy takaisku yhteiskunnassa siksi, että ne, jotka ostavat näitä autoja, jotka ovat varmaan silloin edullisempia, joutuvat siihen tilanteeseen, että ei ole mahdollisuuksia ladata niitä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että kaikissa uusissa rakennuksissa on oltava myöskin latausmahdollisuudet sähköautoille. Tämä on sellainen suuntaus, joka etenee ja rahoitustuki on hyvin tärkeää. Romaniassa sähköautoja hankkimista tuetaan 10 000 eurolla. Jonkin ajan kuluttua on edullisempaa ostaa sähköauto kuin sitä vastaava – polttomoottorilla toimiva auto, mutta ei ole kuitenkaan näitä latauspisteitä. Meidän täytyy osoittaa, että meillä on sama näkemys kuin aluepoliittisella valiokunnalla. Romaniassa me olemme kunnostaneet 100 000 asuntoa ohjelmien avulla – me, ongelma tässä on usein se, että tämä ohjelma on heikentynyt siksi, että nyt joudutaan allekirjoittamaan sopimus jokaisen asunnon omistajan kanssa. Ei riitä se, että tehdään se pelkästään tämän talon, koko talon osalta yhdellä kertaa. Kysymys on ohjelmasta, jota Euroopan unioni rahoittaa. Täytyy huolehtia siitä, että tämä ohjelma etenee, koska byrokratia on johtanut siihen, että se etenee heikosti. Täytyy saada huolehtua siitä, että tämä ohjelma voisi toimia vanhaan malliin. On tärkeää, että kunnat voivat huolehtia siitä, ne haluavat jatkaa tätä eteenpäin. Kiitos sitten edustaja Kolicek. Děkuji, pane předsedo. Kiitos puheenjohtaja. Muutama käytännöllinen huomio. Mietintöluonnos on varsin mielenkiintoinen mutta ehkä se tarkastelee ongelmaa ylhäältä käsin liikaa. Meillä on ihmiset, jotka käyttävät erilaisia ohjelmia, kuten herra Danika totesi. Jos yksityistettäisiin paljon kerrostaloja, silloin kun on kyse yksityisomistuksessa olevista asunnoista, olisi kovin vaikeaa saada aikaan minkäänlaista yhteisymmärrystä uusien omistajien kanssa. Se on kovin vaikeaa neuvotella. No sitten tarkemmin. Kun ajatellaan, miten meillä on nykyisissä rakennuksissa, niin siellä on kyllä hyvää hyviä mahdollisuuksia sähköistystä ajatellen. Sinne voidaan pistorasioita lisätä enemmänkin. Eli voi <clears throat> tulla sähköautonsa kanssa, antaa ladata koko yön. Näin se voidaan ladata hitaasti. Jos on tietyn tyyppinen pistorasia. Jos haluan nopeampaa lataamista, se on 63 ampeeria. Se tarkoittaa sitten, että tarvitaan riittävästä myös sähköjohtoja. Haluammeko 32 ampeeria vai vaaditaanko 64 ampeeria? Sitten uusiutuvista. Sähköisen liikkuvuuden kannalta olisi hyvä asia, jos 32 amperia olisi tarjolla lähes jokaisesta sähkölähteestä. Se voi olla tuulivoimala tai Espanjassa voi olla esimerkiksi peille, jotka keräävät auringosta energiaa. Eli Milloin tahansa meillä on tällaisia energialähteitä käytössä uusiutuvalta pohjalta, niin siellä pitäisi olla vähintään 32 ampeeria ja 32 kilowattia tai enemmän. Sitten energiaköyhyydestä kaksi näkökohtaa. Peruskorjatuissa tai uusissa rakennuksissa vuokra on ehkä liian korkea ja kaikilla ei ole varaa siihen tai sitten peruskorjaus itsessään on liian kallista. Toisaalta on maita, jotka ovat sanoneet, että jokaisella pitäisi olla käytössään kuuden ampeerin pistorasia. Eli kyse on vain päätöksestä ja valinnasta. Eli missä määrin me haluamme, että jäsenvaltiot toteuttavat toimenpiteitä. Kiitoksia kovasti. Herra Turmes. Eh, thank you, Jesse. Kiitos, Jesse. Ensinnäkin kiitokset herra Bensonille erinomaisesta mietinnöstä. Minusta vaikutelmani on se, että uudessa rakennuskannassa on otettu suuri askel eteenpäin – koska nyt näitä uusia nollaenergiataloja, mutta nyt täytyy tietysti saada kaikki ymmärtämään, miten tämä voidaan hoitaa tehokkaasti ja edullisesti, mutta uudet, uuden rakennuksen osalta voi olla aika luottavainen. Olemassa olevat rakennus ovat kuitenkin ongelma. Tämä ei ole ongelma pelkästään Romaniassa, tämä on muuallakin. 80 prosenttia rakennuksista, jotka ovat Euroopassa vuonna 2050, ovat nyt olemassa, joten on todellakin ratkaisevan tärkeää, miten edetään olemassa olevan rakennuskannan korjaamisessa. Eikä ole mitään yhtä ratkaisua, joka sopii kaikille. On eri rakennuksia eri maissa. Tämä on hyvin maakohtainen kysymys. Ja siinä mielessä minusta paras tapa saada tämä hoidettua on vahvistaa pitkän tähtäyksen suunnitelmia. Mehän, kun tämä viimeksi tehtiin Silloin se ei ollut jotain, mikä olisi ollut teoreettisesti puhdasta. Not illogical that this article 4 of ED now... E- Energiatokkuus koskaan direktiiviä, niin silloin kuitenkin alku oli hyvä. Nyt pitää sitten katsoa sitä, että monet jäsenvaltiot ovat olleet vielä panneet hyvin toimeen tätä olemassa olevaa artiklaa. Kävin äskettäin Itävallassa keskustelmassa Itävallan sidosryhmien kanssa ja he totesivat, että jos halutaan laajempaa rakennusten korjaamista, silloin pitää ratkaista se, kuka tekee ratkaisun asunnoin, asuntojen osalta, kerrostalojen osalta. Jos vain yksi omistaja sadan asunnon rakennuksessa voi estää päätöksen syntymisen, ei päästä eteenpäin. Mistä tästä voidaan keskustella? Tarvitaan yksinkertaisempia sääntöjä, tarvitaan sääntöjä, jotka koskevat myöskin veropolitiikkaa. Me tiedämme kaikki, että veropolitiikka ovat kansallinen kysymys. Mutta jos vaikka öljy ja kaasu ovat erittäin halpaa, ei ole kovinkaan paljon äh, kannustimia korjauksiin. Ainoa tapa saada tämä hoidettua on se, että meidän täytyy vahvistaa pitkän tähtäyksen rakennuksien suunnitelmia ja meillä on tässä hyviä ehdotuksia tässä mietinnössä. Ja toinen asia, jota minä olen ottanut eh, mielessäni esille, on se, että onko meillä nyt sidosryhmät mukana. Jos haluaa keskustella uusista yritystoiminnan malleista, niin kuin esimerkiksi se, mitä on Tanskassa, jossa on tällainen 100 miljoonan äh, tällainen rahasto, joka vahvistetaan eh, tätä erityisille, niitä erityiskumppanit voivat pankeista saada yhden luukun kautta asiat hoidettua miten tämä voidaan hoitaa, jos on, miten saadaan aikaan se, että kaikki toimijat kokoontuvat, käyvät keskustelun siitä, mikä on tilanne omassa maassa, missä on porsaanreikiä, eikä kyse ole pelkästään teknologiasta, kyse on myöskin yritystoiminnan malleista. Joten varmaankin ajatin, ajatellen se, mistä haluaisin vielä keskustella, on se, että emmekö me nyt kenties tarvitse organisoituja sidosryhmäfoorumeita, olemassa olevien rakennusten korjaamisen kysymyksissä, mikä täydentää sitä pitkän tähtäyksen suunnitelmaa. Kiitoksia kovasti, herra Ryby. Ja Kiitos paljon, hyvä puheenjohtaja. Kiitos myös herra Bentsenille. Haluaisin onnitella häntä tästä mietintöluonnoksesta, sillä tämä on yksi niistä mietinnöistä, joissa meillä on suurimmat mahdollisuudet EU-ssa parantaa dramaattisesti työpaikkatilannetta. 140 miljoonaa taloa ja asuntoa voitaisiin peruskorjata Euroopassa ja jopa kolman, 3 prosentin kiintiö, kiintiöllä tämä tarjoaisi suuria mahdollisuuksia torjua työttömyyttä, mutta me tarvitsemme kannustinjärjestelmiä rakennustyöläisten, arkkitehtien ja muiden asian parissa työskentelevien jatkokoulutukselle. Me tarvitsemme myös omistajille parempaa sijoituksen tuottoa. Nämä projektit saattavat kannattaa tai maksaa takaisin itse asiassa 8 tai 15 vuoden ka, ta, ka, päästä ja samalla saisimme energiatehokkuusparannuksia ja, ja tämä olisi myös rahoitusalan yrityksille mahdollisuus, eli rahoitus ja jatkokoulutus sekä tutkimussijoitukset ovat tärkeässä roolissa tässä asiassa. Totta kai meidän on varmistettava, että kansalaisille ei tule lisätaakkaa. Siksi verotuksessakin on katsottava, miten verovähennysosuudet voidaan luoda niin, että verotaakka näiden energiatehokkuustoimien rahoittamiselle on mahdollisimman alhainen. Pitää luoda ennakkokannustinjärjestelmiä, nimittäin eh, että esimerkiksi nämä poistot voitaisiin tehdä tuloverosta 10 tai 20 000 euron edestä. Tämä olisi todella hyödyllistä yksittäisille ihmisille ja tämä olisi tärkeää tulevaisuudessa. Mitä tulee näihin sähkölatausasemiin, niin totta kai sähkön liikkuvuus on suuri haaste. Ei pelkästään nämä latausasemat yksittäisille asunnoille, vaan koko tämä verkosto niiden takana sähköauton akku saattaa painaa, joka painaa jopa 500 kiloa, miten kauan sellaista, sellaista kestää ladata esimerkiksi 300 kilowattilla. Me tarvitsemme siis paljon tässä vielä edistysaskelta. Kiitos. Kiitoksia vasti hyvä kyllä pitävä paikkansa. Hyvä esittelijä, paras kannustin olisi se, jos voitaisiin rahaa säästää kukkarustumme ainakin jatkossa. Ja voitaisiin nyt osata mietitön luonnoksessakin tämän suuntaisesti. Se olisi, se olisi kansalaisille suuremmoinen kannustin, että tästä voitaisiin jotain sanoa enemmän. Rova Wurzel, komissiosta energiapääosaston johtajaa. Kiitoksia kovasti ja kiitos esittelijälle herra Bentsenille erinomaisesta mietinnöstä kaikille varjoille. Kiitos myös juuri kuulosta keskustelusta. Komission puolelta olemme kovin tyytyväisiä, kun kerron, me voimme nimittäin kertoa tarkempikin lukuja hyödystä kuluttajille näistä toimista. Kuten totesitte, tämä on puhtaan energiapaketti ja EPDD on tärkeä osa tässä. On ihan hyvä, että meillä on kunnianhimoinen mietintöluonnos. Palaisin muutamaan seikkaan, jotka täällä mainittiin keskustelussa. Ensinnäkin pitkän aikavälin peruskorostrategia. Olemme samaa mieltä, että on tärkeää jäsenvaltion kannalta, että on jotain näkymiä, että me vahvistamme tätä niin, että mietintö menisi tässä jopa pidemmälle. Sitten kun puhutaan rahoituksesta, siinä olisin komission puolesta samaa mieltä, että tarvitaan paljon rahaa myös yksityiseltä sektorilta. Meillekin se on painopistealue. Meillä ovat rakennerahastot käytössä, regiopääosastot on yhteistyötä, siellä on 17 miljardia 2014-2020 kaudelle energiatehokkuustoimia varten, kolme kertaa enemmän kuin aiemmin. Niin no, mutta maakohtaisesti tätä käymme läpi ja mitä on mennyt mihinkin, miten sitä on käytetty. Enkä regiolla on mitään rajoituksia, mutta voidaan tietenkin katsoa romaania erityisesti, jos jotain sen puolesta voidaan tehdä. Mutta ainakin rakennerastossa on, mutta kyllä esirristäkin löytyy pitkällä aikavälillä varmasti jotain. Enemmänkin on kyse rahoitusvälineistä. Meillä on hyviä esimerkkejä valtioista, myös sosiaalisesta asuntotuotannosta, Ranskasta, Pariisista, Sinne menee eri rahoitusvälineiden kautta sosiaalisen rahaa, asuntotuotantorahaa. rahaa. Neljänneksi, tässä oli kiva kuulla muuten parlamentin jäseniä, latausasemat, joita me esitämme EPBDssä, ja se on vähän uusi asia – liikkuvuuden ja sähköautojen edistäminen on tärkeää meille ja monille muillekin. Siinä on eri keinoja toteuttaa, mutta vähän niin kuin muna- ja kana-ongelma. Jos ei ole latausasemia, ei ole autoja, jos ei ole autoja, niin ei ole sitten latausasemia. Me esitämme, että ainakin yksi tekijä teki, edistäisi sähköisen liikkuvuutta tarjoten riittävästi latausasemia sekä asuntoalueella että niiden ulkopuolella. Joku korosti niiden kustannuksia, mutta jos ajattelee, kuinka paljon maksaa latausaseman asentaminen, noin 2500 euroa muualla kuin asuntorakennuksissa. Toimistorakennuksessa, jos on 10 pysäköintipaikkaa, peruskorjaus on paljon korkeampi. Latausaseman kustannus on pari prosenttia koko peruskorjaus budjetista. Ei se kauhean kallista siis ole tarjota latausasemia, mutta täytyy antaa vain oikeat merkit ja meidän vaihtoehtomien pohjalta, jos ajatellaan kuinka paljon tarvitaan latauspisteitä, paitsi mitä jo nyt on vaihtoehtoisen infrastruktuuridirektin pohjalta, niin jos ajatellaan, jos on yhdestä kymmenen pysäköintipaikkaa, niin kymmenen prosenttia tarvitaan vain latauspistettä varten. Se antaa osviittaa jatkolle, totta kai paljon enemmän täytyy tehdä. Mutta EPBDssä tämä olisi hyvä olla mukana koskien sekä asuntorakennuksia että muita energiaköyhyydestä puheen ollen sitten. Varmasti energiatehokkuudellakin on sijansa energiatehokkuustoimet sosiaalisen toimien rinnalla. Aina olemme sanoneet, että se pitää ottaa mukaan sosiaalisiin kysymyksiin. EPBD myötä olemme katsoneet, että voitaisiin saada energiaköyhyydestä 550 000 yli 3 miljoonaa ihmistä ja yli 20 miljoonaa kotitaloutta elää energiaköyhyydessä – Eli EPPDn kautta ja muiden erityistoimien kautta energiaköyhyyskysymyksessä, mutta ainakin jotkut energiaköyhät e, kotitaloudet voitaisiin ottaa mukaan energiatehokkuustoimiin mukaan. Sitten vielä yksi asia, joka tuli esille. On erittäin tärkeää, että tämä linkitetään digitalisointiin ja taloihin – nämä älyindikaattorit, valmiusindikaattorit, joita esitämme, niin että voitaisiin huomioida myös digitalisoituminen, laajakaista, kaapelit, niin että uudet rakennukset ovat fiksumpia ja paremmin kytköksissä. Tätä työstämme. Olemme kiitollisia ehdotuksista. Yksi tärkeä seikka Envi-keskustelun tiimoilta sekin on energiatehokkuus ja ilmanlaatu. Tässä täytyy löytää oikea tasapaino, mutta varmasti te tiedätte, ja se tuli hyvin esille myös esittelijältä Envi-valiokunnassa, että terveys, sisäilman laatu ovat myös kysymyksiä, joihin on tartuttava, kun puhutaan energiatehokkuustoimista. Kiitoksia kovasti. Viimeiseksi uusiutuvat. Olemme kovasti kiitoksia tästä. Kiitoksia kovasti. Kollega Bentsen. Thank you, Mr. President. First of all, thank you. Ensinnäkin kiitokset kollegoille kaikista kommenteista. Odotan mielenkiinnolla jatkoyhteistyötä varjostyöiden kanssa. Jos joku kollega haluaa keskustella tarkistuksista, olemme valmiita tekemään sen ennen määräaikaa eh, kesäkuussa. Täällä on nostettu esille kysymyksiä, jotka liittyvät eri kohtiin, mutta pää painopiste tilat kuitenkaan tehokkaan rakentamisen, olipa energiayhdistelmä mikä tahansa, ja täytyy nähdä yhdessä muiden direktiivien kanssa, jotka liittyvät tähän paketin uusiutuva äh, hallinnointi ja niin edelleen. Meillä on eroja 27 jäsenvaltiossa ja siksi tämä direktiivi on teknologian osalta neutraali, mutta on tärkeää, että jäsenvaltiot sitoutuvat tuloksien aikaansaamiseen. Olen kuullut komissiolta kommentteja investointipankilta, esiristä ja muualta. Tämä on hyvin tärkeää. Mutta jos halutaan tulla ratkaista asiaa, tarvitaan yksityistä rahoitusta. Ja siksi olemme tehneet se, mitä olemme tehneet. Korostaisin sitä, että tässä on suuri haaste edessämme saada voimakas asia, jolla on voimakas tuki tässä talossa – Tätä tarvitaan. Meidän pitää osoita vastuullisuutemme, täytyy olla yhtenäisiä. Kun me mietimme, mitä neuvostossa tapahtuu, tulkitsen sen niin, että he haluavat vain vesittää tämän asian. Minusta me voimme saada aikaan paljon työpaikkoja. Me voimme saada alhaisemmat energialaskut aikaan ja myöskin torjua energiaköyhyyttä, saada aikaan parempia asuntoja. Tätä kautta saadaan myös työpaikkoja. Euroopassa on paljon työttömiä ja tätä kautta saadaan siis syötä, työpaikkoja PK-yrityksissä. Haluan vielä kerran kiittää kaikkia. Ja totta kai kuka tahansa voi kääntyä puoleeni, jos on sitten vielä kysymyksiä ennen määräaikoja. Kiitoksia kovasti kollega. Määräaika tarkistuksen jättämisellä tässä on kahdeksas kesäkuuta kuluva vuotta, eli pari viikon päästä. Kiitos kaikille, mutta ennen kaikkea esittelijällemme ja kaikille kollegoille keskustelusta komissiolle. Ja nyt menemme kohtaan viisi. Keskustelu herra Patrick Kain kanssa, eli lentoturvallisuusviraston johtajan kanssa. Ilmailuala on strategisesti tärkeä ala, kuten tiedätte. Se vaikuttaa valtavasti EUn talouteen ja työllisyyteen. Se tarjoaa jopa 5 miljoonaa työpaikkaa kaiken kaikkiaan välillisesti tai suoraan, ja sen osuus on noin 300 miljardia euroa PKTstamme. Komissio hyväksyi 2015 lopulla ilmailustrategian Eurooppaa varten. Parlamentin päätöslauselmakin sitä laadittiin helmikuussa pari kuukautta sitten siis. Tässä on totta kai avaruus- ja ilmailupolitiikan välillä omat yhteytensä, koska ilmailualan pitäisi hyödyntää, pystyä hyödyntämään myös satelliittiperustusta tekniikkaa, kuten EGNOS tai Galileo. Discussion, welcome to... No niin, tervetuloa keskustelemaan herra Patrick Kai. Kiitoksia johtaja, että olette paikalla. Ensin kuulemme teidän alustuksenne. Olkaapa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minulle on kunnia olla täällä tänään ja esitellä meidän näkemyksemme tälle valiokunnalle osallistumisestamme kasvuun, kasvun ja työpaikkojen luomiseen. Euroopassa ja tuestamme eurooppalaiselle teollisuudelle. Aivan ensiksi antaisin teille yleisluontaisen kuvauksen siitä, mikä EASassa meidän tehtävämme on. Meidän tavoitteemme on saada EUn kansalaisille mahdollisimman hyviä turvallisuusstandardeja. Tämä on yleisluontainen lause, mutta tämä on hyvin tärkeä, sillä tämä tarkoittaa, että me, me turvaamme, suojelemme niitä matkustajia, jotka tulevat Eurooppaan tai matkustavat Euroopassa, mutta myös eurooppalaisia, jotka matkustavat Euroopassa esimerkiksi Kiinaan tai muualle sekä Boeingin että Airbusin lentokentällä, mitä usein ei tunneta hyvin ja haluaisin mainita sen on, on se, että mandaatissamme on nykyään myös vaatimus taata ympäristön suojelu. Eli kun sertifioimme lentokoneiden moottoreita, me varmistamme, että ne kunnioittavat kansainvälisiä standardeja. Me sertifioimme kaikki eurooppalaiset tuotteet sen sijaan, että 28 jäsenvaltioita 28 kertaa sertifioisi tuotteet. Näin tehtiin aikaisemmin. Me sertifioimme vain kerran Airbusin tuotteet ja muut tuotteet Euroopassa. Tämä tietysti auttaa luomaan kansainvälisiä sisämarkkinoita ja yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia tässä te- tällä teollisuuden alalla. Viimeiseksi kohdaksi laitoin tähän sulkeisiin sen, että meidän pitäisi helpottaa EUn turvallisuusstandardien viemistä EUn ulkopuolelle, sillä tämä ei tarkalleen ottaen ole yksi meidän tehtävistämme. Me, amerikkala, me amerikkalainen ilmailuturvallisuusvirasto, sillä taas on nimenomaisesti, nimenomaisesti tehtävänä varmistaa Äh, ilmailualalla amerikkalaisten äh, äh, vientiasema. Eli minä laitan tämän tässä sulkeisiin yhdellä silmäyksellä voidaan se tässä nähdä, että meidät luotiin 15 vuotta sitten. Meitä on noin 800 työntekijää Kölnissä ja EASassa on 32 jäsenvaltiota, 28 EUn jäsenvaltiota plus neljä niin sanottua assosiaatiosopimuksen allekirjoittanutta maata Sveitsi, Norja, Islanti ja Liechtenstein. Haluaisin myös mainita, että 70 prosenttia budjetista tulee elinkeinoelämän puolelta eli 96 miljoonaa euroa. 39 miljoonaa euroa tulee EUn talousarviosta ja 7 miljoonaa euroa tulee näiltä kolmansilta mailta, jotka mainitsin tuossa aikaisemmin, mutta myös EUn sponsoroimista hankkeista, kansainvälisistä yhteistyöhankkeista. Eli 70 prosenttia talousarviostamme tulee elinkeinoelämän puolelta. Ja EUn talousarviovaroilla me keskittynyt pelkästään sääntelytoimiin, eli esimerkiksi valvontaan. Mitkä ovat haasteemme? Ei pelkästään EASassa, e vaan myös kansallisella tasolla on niukkaa, niukkaasti varoja, talousarvioita leikataan, jollakin tapaa tämä on joskus pettymys, sillä vaikka meidän varastamme 70 prosenttia tulee teollisuudesta, vaikka teollisuus myös pyytää, että sen hankkeisiin voitaisiin käyttää enemmän varoja, niin silti EUn talousarvioleikkaukset ja henkilöstöleikkaukset vaikeuttavat toimintaamme. Meidän haasteenamme ovat myös uudet liiketoimintamallit. On yhä enemmän eurooppalaisia yhtiöitä, mutta myös yhtiöitä, jotka ovat EUn ja Amerikan välisiä. Ja tai sitten eurooppalaisia yrityksiä, jotka tuottavat ilmailualan tuotteita Kiinassa tai muualla maailmassa. Toinen haaste on meidän teollisuuden alamme digitalisoituminen. Siihen liittyy tiettyjä riskejä, kuten esimerkiksi kyberturvallisuusriskit. Tämä on yksi aihe, niistä aiheista, jotka halusin mainita. Suhde siis näiden, näiden turvallisuusriskien välillä. Haluaisin tässä vain mainita tämän Yhdysvaltain suunnitteleman läppärikiellon lennoilla, jotka kohdistuvat Yhdysvaltoihin. Tällä on vaikutusta turvallisuuteen. turvallisuuteen. Tämä teollisuuden ala kehittyy nopeasti ja ala tuo uusia tuotteita nopeasti markkinoille, joten meidän on pystyttävä ennakoimaan uusia teknologioita, jotta voimme tukea myös tätä teollisuuden alaa. Haluaisin loppuesitelmässäni kiinnittää huomionne kahteen eri aiheeseen, miten voimme tukea tätä teollisuuden alaamme kansainvälisillä markkinoilla ja toiseksi, miten voimme taata, että olemme sopeutuneita ja Äh, autamme tuomaan uutta teknologiaa markkinoille. Ensinnäkin kansainvälisen, kansainvälinen edustus. 80 prosenttia eurooppalaisista tuotteista myydään EUn ulkopuolelle. Mitä tulee kansainvälisiin, kansainväliseen sääntelyyn, niin aina kun rekisteröidään lentokone yhdessä maassa, tuon maan on sertifioitava tuo lentokone. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos Airbus myy lentokoneen, Vietnamiin. Vietnamin on sertifioitava lentokone. Totta kai monissa maissa kyse on vain hallinnollisesta arvioinnista. Heti kun EASA on sertifioinut lentokoneen, niin monissa maissa ei ole teknistä kapasiteettia arvioida tätä sertifiointia, mutta monissa maissa haasteita on tullut eteen ja on myös kyseenalaistettu EASan tekemä työ. Tämä on johtanut siihen, että me tarvitsemme eurooppalaisten tuotteiden myynnin tukemiseksi apua kansallisilta viranomaisilta, jotta he sertifioisivat tuotteemme. Tämän takia olemme tehneet 120 yhteistyöjärjestelyä Niissä määrätään siis, miten teemme yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ja me tuemme EUta myös kolmessa kahdenkeskisessä sopimuksessa. Nämä ovat Yhdysvaltain, Kanadan ja Brasilian kanssa tehtyjä vastavuoroisen tunnustamisen sopimuksia. Meillä on neljä pysyvää edustustoa Montrealissa, Washingtonissa, Pekingissä ja Singapurissa. Singapurissa. Eli meillä on näissä edustustot. Ja meillä on 150 työntekijää, jotka tekevät tämän eteen töitä. Me siis yritämme tukea näin eurooppalaisten tuotteiden vientiä. Nyt haluaisin puhua tutkimuksesta ja kehityksestä. Kun vertaamme varojen määrää, jota käytetään tutkimuksen kehitykseen Yhdysvalloissa ja toisaalta EU:ssa, niin pääsemme samoille tasoille, tasoille 900 miljoonaa USA-dollaria vuodessa, ja 8, siis Yhdysvalloissa ja 880 miljoonaa euroa vuodessa EU:ssa. Mutta kun katsotaan, miten varat käytetään, niin siinä on eroja. Yhdysvalloissa on kaksi pääohjelmaa, VFA ja toinen on NASAn ohjelma. Euroopassa meillä on yli 20 erilaista ohjelmaa, mukaan lukien kansalliset ohjelmat, jotka, joilla on hyvin erilaisia toimia. Lisäksi tutkimuksen puolella turvallisuusasioista 20 miljoonaa euroa käytetään joka vuosi Yhdysvalloissa, kun taas Euroopassa. Siihen käytetään vain 4 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä rakenne antaa Yhdysvalloille mahdollisuuden reagoida paremmin. FAAlla on oma tutkimuskeskuksensa, jossa on 2000 työntekijää ja lisäksi heillä on 13 osaamiskeskusta, joista he voivat saada nopeasti vastauksen ajankohtaisiin kysymyksiin. Yhdysvalloissa käytetään myös paljon varoja ja vaivaa innovaatioiden edistämiseen. Lisäksi meidän pitäisi olla huolestuneita siitä, että muut maat, mutta ei pelkästään Kiina, mutta myös Japani ja Etelä-Korea, äh, yhä rakenteellisemmin sijoittavat tutkimukseen ja kehitykseen. Kun verrataan tätä meidän tilanteeseemme, niin EASalla ei ole erillistä budjettia tutkimukseen ja kehitykseen, eli meidän pitää käyttää näitä EUn tukia, jotta voimme rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaamme. Ja itse asiassa me yritämme näin tehdäkin rajallisesti ja tutkimme erillisiä turvallisuuskysymyksiä, esimerkiksi eli helikopterimalleja. Mutta kun Yhdysvalloissa esimerkiksi on nykyään se riski, että litiumakut ruumassa saattaisivat syttyä palamaan, niin FAA on antanut tutkimuksen tehtäväksi Atlantic Cityn osaamiskeskukselle. Meillä taas ei ole tällaisia mahdollisuuksia. Meillä ei ole varoja eikä mitään organisaatiota, joka voisi tämän tehdä, eikä meillä myöskään ole tätä tukevia sääntöjä. Me olemme os- kyllä osallistuneet Horasin liittyy 2020 ohjelmaan, mutta hyvin rajallisesti. Meidän roolimme tutkimuksen puolella siis on hyvin rajallinen verrattuna siihen, miten, minkälainen sen pitäisi olla. Sen pitäisi olla paljon paremmin jäsenneltyä. Ja sitten viimeiseksi, kuten sanoin, meillä ei ole minkäänlaisia mekanismeja, joilla voisin vastata hyvin kiireelliseen tutkimustarpeisiin. Eli mitä meidän pitäisi tehdä tutki- tulevaisuuden kannalta? En tiedän, että valiokuntanne on hyvin keskeinen, kun puhutaan uudesta tutkimuksen kehityksen hallinnosta ja sen rahoituksesta. Me olemme valmiita tukemaan tätä ja ähm, arvioimaan, mitkä olisivat tarpeet ilmailualan turvallisuuden ja tutkimuksen alalla. Ja olemme myös valmiita katsomaan EUn eri välineitä tämän eteen. Olemme valmiita tukemaan tällaisen innovaation täytäntöpanoa standardoimalla ja takaamalla, että näitä sääntöjä käytetään tai noudatetaan. EASan perusasetusta ollaan uudistamassa ja on tarkoituksena tai on ehdotettu, että EOSalla olisi koordinointirooli tulevaisuudessa tutkimuksen ja kehityksen alalla. On myös ehdotettu, että EASA olisi kansainvälisillä foorumeilla paremmin esillä. Euroopan parlamentti on ollut näissä kummassakin asiassa hyvin aktiivinen ja kiitos paljon teille siis tuestanne. Kiitos. Kiitoksia kovasti alustuksestanne nyt keskustelemaan. Kun nyt olette IASAN pääjohtaja, niin kuinka monta vuotta? Neljä vuotta olette ollut. Herra Piper. Going to speak German. Aion puhua saksaa. Herzlichen Dank. Kiitokset yleiskatsauksesta, jonka meille esititte. Ennen kaikkea ajatellen myöskin näkö, näkymistä, joita EASan edessä on. Siinä on monia aloja, jotka ovat vaikuttavia. Jos ajattelen vaikkapa lentokoneiden rekisteröintiä, me olemme tekemässä nyt Rautatieviraston osalta samalla tavoin kiskoliikenteen osalta ja tätä kautta sisämarkkinat Euroopassa tulevat aina täydellisemmiksi ja tutkimusponnistelujen ovat myös hyvin vaikuttavia ja tuemme niistäkin mielellämme. Haluaisin esittää kriittisen kysymyksen. Te puhutte siitä, että olette eurooppalainen viranomainen, joka vastaa lentoturvallisuudesta. Ja saman aikaan meillä on virasto tai organisaatio, Eurocontrol, joka sanoo, että se huolehtii ilmaliikenteen turvallisuudesta. Nimi on siis samankaltainen ilmaliikenteessä. Eurokontrollissa 41 jäsenvaltiota teillä on mukana 32, että puhutte rahan puutteesta. Eikö kenties olisi yksi ajatus harjoittaa paremmin lähempää yhteistyötä Eurokontrollin kanssa saada aikaan synergiaa, koska monien kannalta on yhdentekevää, tapahtuvatko toimet Euroopan unionin, EUn puitteissa – pääasia on se, että ne ovat käytännön läheisesti, tehokkaasti ja niin, että ei ole mitään rinnakkaisrakenteita. Tämä oli ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys. Te olette ylpeä Euroopan parlamentin vaatimuksesta, että tehtäisiin enemmän EASA-asetuksen osalta, että se tehtäisiin eurooppalaisemmaksi. Minä olen katsonut tätä. Mitä minä en oikein ymmärrä on, miksi EASA saisi nyt tehtäväkseen myös lentoasemien rakennusten sisä, sisällön äh, sertifioinnin eurooppalaiset, tai meillä on olemassa äh, kansallisia sääntöjä. Miksi me tarvitsemme tässä jotakin eurooppalaista säädöstöä, äh, eurooppalaisia normeja, eikä tämä ole tällaista kaksinkertaista byrokratiaa, joka maksaa. Te tarvitsette rahaa. Tätä kautta me aiheutamme kustannuksia, joita välttämättä kenties ei tarvita. Ja kolmanneksi, näihin hätäsuunnitelmiin. Siis silloin, kun jollakin lentoasemalla jokin ei suju niin kuin pitää. EASA haluaisi tulevaisuudessa mahdollisuuden valvoa tätä voimakkaammin jäsenvaltioissa. Näin ainakin on suunniteltu, jos on ymmärtänyt suunniteltu asetuksessa. Haluaisit, voisiko kertoa, miten pitkälle tässä mennään, miten pitkälle jäsenvaltiot silloin, jos on ongelmia lentoasemilla, miten pitkälle ne voivat puuttua, saavat puuttua tai haluavat puuttua. Kiitoksia kovasti, herra Kolicek. Kiitos, puheenjohtaja. La majorité des grands chefs on été... Suurin osa näistä pääjohtajista on ollut ranskankielisiä. Eli on tietenkin hyvä puhua myös ranskaa. Minä en tiedä miksi, mutta ja se on pari vuoden aikana noudattanut samoja standardeja, joita sovelletaan suuriin lentokoneisiin yhtä lailla kuin pieniinkin. Siis Sehän on hölynpölyä. Ikään kuin noudattaisi samoja sääntöjä pyörä ja auton kanssa. Totta kai se saattaa eurooppalaista markkinaa haitata myös tätä markkinasegmenttiä. Monsieur convoquer euh, quelques contractions. Saattaa myös tuottajat reagoida siihen. Olen hiljattain nähnyt, että halusitte muuttaa erityisen kevyitä ilma-aluksia luokasta toiseen. Tämä nyt ensin. Miksi? Nimittäin se on vastoin ilmailualaa. Teollisuus on kehittynyt pitkälle varsinkin nämä suuret lentoyhtiöt. Miksi siis, miten voimme tukea tätä alaa? Onko todellakin tarpeen, jos te hyväksytte pienet ilmalukset 19 matkustajan asti esimerkiksi, onko todella tarpeen että testaaminen on niin kallista. Tämän segmentin kehityksessä en puhu suurista ilmaluksista, vaan kaikkein pienimmistä tai keskisuurista. Se käy kalliiksi. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Herra Riker. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Patrikille tästä alustuksesta ja siitä, että hän on täällä. Kysymys on aina sama. Tästä on puhuttu valiokunnassamme nimittäin. Teidän virastonne on lentoturvallisuusvirasto ja lentoturvallisuuteen kuuluu tietyt aiheet, tekniset aiheet ja tiettyjen menettelyjen aihe, jotka liittyvät lentämiseen. Ja tässä puhuittekin siitä, mikä on ero englannin sanojen safety ja security välillä. Tässä ei ole kyse pelkästään teknisistä kysymyksistä, vaan myös lainvalvontaan kysy- liittyvistä kysymyksistä. Ongelma on se, ja tämä on ensimmäinen kysymykseni Patrikille, missä alkaa lentoturvallisuus ja mihin, mistä se alkaa ja mihin se loppuu. Ja tämä näkee hyvin ö, tässä läppärikiellossa, jota Yhdysvallat aikovat ehdottaa. Toinen kysymykseni kuuluu, miten voitaisiin muotoilla viraston työssä, kun ajatellaan, mikä, mikä sen tehtävät on, ovat ja henkilökunta, miten voitaisiin se, se, siinä hoitaa tutkimus ja koordinointi muulla tavalla, sillä lentoturvallisuusvirasto ei ole sinällään tutkimusvirasto. Miten sitä voitaisiin siis optimoida, kun nyt ajatellaan esimerkiksi mitä, äh, miten Yhdysvalloissa tämä on hoidettu. Euroopassa tämä hajautuminen on aina ollut ongelmana. Ja nyt vielä lisäkysymykseni olisi, mm, kun ajatellaan viraston nykymääritelmää, siis sitä, miten äh, EUn toimille, eli me ovat määritelleet tämän viraston, miten se, tämä määritelmä vastaa sen kaupallisia tehtäviä ja miten viraston kaupalliset tehtävät voisivat luoda lisävaroja. Ja ähm, sanoitte, että 75 prosenttia äh, ei tule ollenkaan EUn talousarviosta teidän varoistanne siis. Eli, eli nyt käsittääkseni, jos, äh, jos ymmärsin oikein, jos tämän ilmaisen oikein, niin on tietynlaista mm, eroa tämän viraston asetuksen ja sen rahoituksen välillä? Kiitos. Kiitos, jos sopii siitä minäkin pari kysymystä muiden perään. Itrivaliokunnassa olemme vastuussa Euroopan ilmailualasta ja sen kilpailukyvystä. vaan antaa neuvoa? Miten lainsäädäntöehdotuksia voitaisiin sitä kohentaa? Ehkä yksi mahdollisuus olisi, että tutkimuksen kehitysohjelmaa, siis yhdeksättä, kun se seuraava tulee, niin sitä paranneltaisiin. Ehkä teillä on jotain konkreettista erotettavaa, mitä muuttaa, miten rahoittaa, että se olisi hyväksi kilpailukyvylle ja alalle. Sitten verkkoturvallisuusriskit. Mitä voitaisiin tehdä puuttuaksemme riskeihin? Kiitoksia kovasti. Thank you very much for... Kiitos kaikista kysymyksistä ja kommenteista. Jos sallitaan, aloitan vastaamalla kysymyks- kysymykseltä. Ensimmäinen asia, herra Piper, joka liittyy eurokontrolliin. Eurokontrolli on erikoistunut virasto ilman liikenteen valvonnassa, siis valvoo liikennettä. Ja todellakin me olemme käyneet keskustelua Eurokontrollin kanssa viimeiset neljä vuotta siitä, miten voimme harjoittaa paremmin yhteistyötä hyödyntääksemme asiantuntemusta, joka Eurokontrollissa on. Me olemme pystyneet allekirjoittamaan sopimuksen muutama kuukausi sitten siitä, miten yhteistyötä harjoitetaan, miten varmistetaan se, että emme harjoita päällikkäistä toimintaa Euroopan unionissa, Eurocontrol ja EASA. Ja nyt olemme laatimassa tällaista teknistä suunnitelmaa, jolla pannaan toimeen tämä sopimus. Tehtävä tehtävältä katsomme, miten me harjoitamme yhteistyötä, joten nyt on tunnelia, ja palo tunnelin päässä EASAn ja Eurocontrolin suhteen. Mitä tulee eh, lentoasemien infrastruktuuriin? Lentoasema toiminta annettiin EASAlle 2009. EASA kehitti lentoasema määräyksiä, säädöksiä kolmen vuoden aikana, ja tuo säädös on sellainen, joka pannaan toimeen kaikkialla Euroopassa, ja tavoitteena on saada se tämän vuoden loppuun mennessä kaikkialla toteutetuksi. On maita, joissa tämä ei ole ongelma. Ja sitten on maita, esimerkiksi Saksa, jossa se on ongelma eri syistä. En nyt aio käydä yksityiskohtia lävitse. Onko lisätty uusia vaatimuksia verrattuna niihin, jotka olivat olemassa kansallisella tasolla? Kyllä, mutta vain sellaisia, jotka olivat ikaon vaatimuksia, joten on tiettyjä maita, jotka eivät kansallistandardeissaan ole ottaneet huomioon kansainvälisiä, maailmanlaisia normeja, jotka liittyvät lentoasema-infrastruktuuriin, joiden kanssa tämä oli hyvin yksinkertaista. Piti vain äh, sit, saavuttaa sama standardi kuin on kaikilla maailmassa infrastruktuurin osalta. Mitä tulee sitten näihin hätäsuunnitelmiin, EASA e ei tule itse hoitamaan mitään hätätilatehtäviä. Meidän täytyy varmistaa se, että jokaisella lentoasemalla on olemassa asianmukainen organisatorinen rakenne, joka mahdollistaa tarvittavat toimet hätätilanteessa. Ja tämä on se, minkä me tarkastamme. Emme siis tee, hoida mitään äh, hätätehtäviä tai palvon niitä, mutta huolehdimme vain siitä varmistamisen, että jokaisella lentoasemalla on oma suunnitelmansa. Ja tähän, tämä on olemassa kaikilla lentoasemilla. Tämä asia ei ole mikään päävastuualue tai pääuusi tehtävä. Toivon, että pystyy vastaamaan kysymyksenne. Toiseksi, jos sopii jatkaa ranskaksi. Sen jälkeen kun aloitin, olen käyttänyt paljon aikaa uudistakseni sertifioinnin pienten alusten kohdalla. Kuten aivan oikein totesitte, liikaa aikaa meni ja energiaa, kun pieniä lentoaluksia, ilmaluksia sertifioitiin kuten isojakin, ja siksi me laadimme etenemissuunnitelman, ja koko alaa piti sitä merkittävänä tapahtumana tällä saralla. Nyt voidaan jopa sanoa, että meidän sertifioimme pienten ilmalusten kohdalla on paljon nopeampaa ja halvempaa kuin viisi vuotta sitten. Sitten tämä toinen lempiaiheenne, erityiskevyet alukset, ne kaikkein kevyimmät osat ilmailusta, jotka sertifioidaan kansallisella tasolla, me emme itse ole halunneet muuttaa oikeastaan yhtään mitään tässä lainsäädännössä. Jäsenvaltiot, jotkut ainakin, ovat pyrkineet miettimään kynnystä, mistä lähtien näitä erityiskevyitä ruvetaan käsittelemään. Jäsenvaltiot käyvät keskustelua, kuten komissio ja parlamenttikin. Tästä on hyötyjä ja haittoja nähtävissä, mutta varmaan on, että yhä enemmän meillä on PK-yrityksiä olemassa, jotka tulevat tältä alalta ja ovat nyt pyytäneet meitä sertifioimaan heidän ilma siitä syystä, että varsinkin kaikki suurimmilla markkinoilla Yhdysvalloissa siellä ei ole tällaista käsitettä, tällaista ultrakevyyt, joita sertifioidaan. Ja jotta näitä voitaisiin viedä Yhdysvaltoihin ylipäätään, ne on EASan sertifioitava. Bueno, antaa hyviäkin esimerkkejä tästä ilmailuksesta, joita me olemme sertifioineet uudelta pohjalta. Se on todellakin kevyt versio, halvempi ja se on ollut tai saanut hyvän vastaanoton Yhdysvalloissa ja muuallakin, koska me olemme osanneet sopeutua tarpeisiin. ESAn sertifiointi tunnustetaan muuallakin. Näin ole välttämättä kansallisella sertifioinnilla. Toivottavasti vastasin teidän kysymyksiinne. Ja sitten, mitä herra rikkee sitten toi esille, mistä alkaa ja loppuu lentoturvallisuus. Lentoyritykset ovat ymmärritelleet tämän, he nimittäin sanovat, että lennon turvallisuus koskee koko lentoa. Eli varmuus, security, takaa turvallisuuden. Vai mitä? Eli terroristi tai hullu saattaa mennä lennolle. Ja valitettavasti näinkin yhä enemmän terroristikin ovat hulluja. Ja, mm, sin, ja kävivät matkustajien tai henkilöstön kippuun. Se liittyy mm, turvallisuuteen, koska on selvä halu joltain ihmiseltä iskiä johonkin mutta se saattaa vaikuttaa myös lennon varmuuteen, koska se saattaa iskeä myös henkilöstöön, jolla on oma tehtävänsä. Eli me käytämme tätä määritelmää. No, sitä paitsi kuka tekee mitäkin, no se on pitkä juttu se, enkä välttämättä siinä mene sen pidemmälle tänään. Mutta nyt on kuitenkin nähtävissä, että kiellettäisiin kannettavat tietokoneet matkustamosta, niin siinä tavalla varmuus kyllä hoidetaan, mutta turvallisuusongelma syntyy. Koska ne ovat ruumassa ja sitä paitsi ruumassa ei välttämättä ole tulipalon sammuttamiseen välineitä ja se on ongelmallista. Tätä me nyt mietimme. Jos amerikkalaiset tähän ryhtyvät, niin mitäpä sitten meidän pitäisi tehdä sen takaamiseksi, että tämä turvallisuusriski olisi suurempi kuin varmuusriskikään. Ja totta kai se on kovin mutkikasta. Euh, notamment les Américains ne partagent pas. Euh, Amerikkalaiset kun eivät ole ihan samaa mieltä riskinarvioinnissa varmuuden osalta. On vaikea tietää, minne panna rima turvallisuudessa. Sitten tutkimuksesta. Ehkä vastaan myös puheenjohtajan kysymykseen samalla tästä aiheesta. Olen sitä mieltä, että me tarvitsemme kahtakin asiaa. Ensinnäkin enemmän yhteen sovittamista aiheissa, jotka liittyvät lentoturvallisuuteen. Eli meillä ei ole mitään lopputuotetta olemassa. Kaikki tutkimus politiikka Euroopassa perustunut siihen, että ala osallistuu rahoitukseen, että saa ne innovoivia eurooppalaisia tuotteita, mutta sinällä ihan järkevää. Mutta se tapahtuu puolestaan sellaisen tutkimuksen kustannuksella, jotka eivät liity tuotteisiin. Ja siinä täytyy tehdä itsenäistä tutkimusta. Esimerkiksi tietokoneiden akkujen tulipaloherkkyys, meidän pitäisi tätä selvittää, siis unionissa. Eivät yritykset sitä. Tutkimuksia on. Sitten, kun menette lennolla, ne matkapuhelin pitäisi sammuttaa. Me olemme interferenssistä käyneet keskustelua. Ja kaikki tutkimus on tehty Yhdysvalloissa, koska meillä ei ole sellaista yritystä, joka haluaisi sijoittaa Euroopassa, koska ei ole tuotetta tarjolla. No nämä ovat sellaisia aiheita, joissa kyllä tarvitaan mekanismeja, jonka myötä voitaisiin rahoittaa tutkimusta ilman, että se johtaisi teolliseen tuotteeseen. Käyttäen hyväkseen tutkimuskeskuksia yliopistoja. Me haluaisin vain nämä turvallisuusteemat jotenkin lyödä lukkoon ensin tästä aiheesta Euroopan tasolla. Niin ikään, että haluaisimme, ja tässä ala on kyllä valmis auttamaan meitä, toimimaan jo etukäteen tutkimuksessa niin, että mitä tuotteita sitten kehitelläänkin, että ne ovat sertifioitavissa meillä, koska tavallaan tai toisella ne on sertifioitava. Eli tässä teemme alan kanssa yhteistyötä. Vielä lopuksi olen sitä mieltä, että me tarvitsemme kuitenkin eurooppalaista osaamista, maksoi mitä maksoi. Yhdysvalloissa on 13 keskusta, olin yhdessä itsekin Periaate on yksinkertainen. On räjähteitä varten yksi asiantuntija ja toinen ja interferenssiä varten. Ja kun on kova tarve, sen sijaan, että olisi tarjouskilpailu, joka on raskassoutuinen ja siihen menee parikin vuotta helposti, niin tehdään suora sopimus yliopiston tai tutkimuskeskuksen kanssa mielestäni. Varmasti siitä kyllä kannattaisi käydä keskustelua ja siihen investoida. Sitten vielä Henrikkeen kysymyksistä kaupalliset yhteydet. Todellakin voi miettiä, miten voi olla riippumaton, jos me, ala meidät kustantaa. Mutta tavallaan siellä on kilpailijat keskenään mukana, niin se takaa tavallaan riippumattomuuden. Minä olen sitä mieltä, että aina kun tulee vastaan vaikeuksia, joissa oli kyse todellisesta turvallisuusasiasta kyse, niin koskaan kaupalliset intressit eivät ole olleet siinä ensimmäisenä tai mukana. Näin on aina ollut ja kyse ei ole pelkästään alan asennoitumisesta tai muista kansallisista virastoista. Tämä on ennakkoehto sille, että pystymme olemaan riippumattomia. Ja lopuksi herra Busek verkkoturvallisuusriskistä. Verkkoturvallisuudessa on pari aihetta, joiden parissa on tehtävä työtä. Ensinnäkin tietoisuus ja valmius. Tietoisuus tarkoittaa sitä, että meidän täytyy olla tietoisia siitä, että on ihmisiä, jotka todennäköisesti tekevät iskun lentojärjestelmiin. Valmius tarkoittaa sitä, että jokainen asianomainen toimija tällä alalla tarvitsee oman verkkoturvallisuushallintajärjestelmänsä. Se on osa tätä varmuusjärjestelmää. Se on oltava pakollinen. Jokaisen on se tehtävä. Se on ensimmäinen pilari. Toinen pilari puolestaan tietojen vaihtoa. Elämme hyvin nopeasti muuttuvassa maailmassa kyberrikollisuudessa tietoa valtavasti tarjolla koko ajan. Täytyy vain varmistaa, että kaikki täydelliset toimijat tällä alalla – saavat tiedon riskistä, iskuista, ratkaisuistakin, joita tarjotaan, jotta voidaan torjua tämä isku. Kahdessa kysymyksessä teemme työtä. Ensinnäkin taataan, että kaikilla toimijoilla on omat hallintajärjestelmänsä kyberrikollisuutta varten mahdollisimman nopeasti, etkä ymmärtävät tämän verkkorikollisuusriskin. Konferensseissa kierrämme selittämässä, mikä riski on. Ja sitten toiseksi me olemme kasaamassa verkostoa eri sidosryhmistä, jotka tosiasiassa ajassa vaihtavat tietoa iskusta ja rikollisuudesta ylipäätään. Eli kahdella saralla teemme työtä. Kiitoksia kovasti kovasti näistä tiedoista. Ehkä voitaisiin JRCkin saada tähän mukaan tavalla tai toisella tähän tutkimukseen kehitykseen, innovaatioon. Kun ajatellaan, että ei todellakaan ole tarjolla mitään tuotetta, niin, niin JRCllekin tämä kyllä kuuluu. Selvä. Kiitoksia kovasti. Kiitos. Kiitos johtaja Patrick Kiille. Olen pahoillani väärin lausun nimenne ensin. Euroopassa ei aina tiedä mitään lausua. Uh, kiitos alustuksesta, vastauksista, myös kiitos kollegoille. Sitten kohtaan kuusi. Nimittäin ilmailun toimintaa koskevat rajoitetut rajoitetun soveltamisen jatkaminen maailmanlaajuisen markkinaperusten toimenpiteen vuonna 2021 alkaen täytäntöönpanon valmisteleminen. Me sanomme ETS-ohjelma. Siinä muutetaan nykyistä lainsäädäntöä, jotta voitaisiin tietenkin miettiä ETS-soveltamisalaa ja sen laajentamista koskemaan ilmailua ja myös kolmansia maita. Lainsäädäntö pitäisi hyväksyä vielä ennen tämän vuoden päättymistä, eli meillä on määräaikakin. Nimittäin nykyinen lainsäädäntö antaa poikkeuksia 2017 loppuun asti. Meidän esittelijämme on herra Werner Langen. Olkaa hyvä kollega. Kiitos paljon. Täällä kun on näin paljon porukkaa, niin puhun lyhyesti varmasti. Kaikki ovat jo lukeneet tämän tekstin eri käännöksinä. Tässähän on kyse, kuten, kyse, kuten puheenjohtaja sanoi siitä, että muutettaisiin direktiiviä, joka koskee ilmailualan päästöjä ja päästöoikeuksia pääesittelijä on Julie Görling Envi-valiokunnasta. Ja nyt ITREN ja äh, äh, liikennevaliokunnan pitäisi antaa lausuntonsa. Tässä on kyse ehdotuksesta, jos näen tämän oikein, joka on löytänyt hyväksyntänsä sekä pääesittelijän että toisen lausunnon antajan äh, kohdalla tämä järjestely otettiin vuoden 2012 alusta käyttöön ja sitten sitä muutettiin kilpailun vääristymien takia. Eli tämän takia meillä on nyt tämä poikkeusjärjestely, joka kansainvälisten puitteiden takia oli tärkeää, jotta siis eurooppalaisia yrityksiä ei syrjittäisi. Nyt on kyse siitä, että ja me jatkaisimme tätä poikkeusjärjestelyä. Taustana on keskustelu kansainvälisellä tasolla. Ensimmäinen 10.2016 pidettiin kansainvälisen siviiliilmailujärjestön yleiskokous, jo, ja siellä asetettiin tavoitteeksi vakiinnuttaa kansainvälisen lentoliikenteen aiheuttamat nettohiilidioksidipäästöt vuoden 2020 tasolle ja Lisäksi aiotaan ottaa käyttöön maailmanlaajuinen markkinaperusteinen toimenpide vuodessa 2021 lähtien. Tässä käytetään niin sanottua Corsia-laskentamenetelmää, jonka tulee lyhenne englanninkielessä sanossa Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation. On siis tehty ehdotus siitä, että, että tämä rajoitettu soveltamisala. Se, tämä jatketa, jatkettaisiin, sillä se muuten päättyy. Ja lisäksi on ehdotettu poikkeusta, joka koskee muita kuin kaupallisia ilma-alusten käyttäjiä, joiden vuotuiset kokonaispäästöt ovat alle tuhat tonnia. Ja lisäksi ehdotan, että komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen välineen soveltamisen kannalta merkityksellisestä kansainvälisestä kehityksestä ja lisäksi ehdotetaan, että komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä. Ja tietysti ne, niitä koskevat sitten meidän hyväksyntämenettelymme. Lineaarinen vähennyskerroin ei muutu, se on 1,74 74 prosenttia. Aikataulu on tiukka, sihteeristö on ehdottanut tätä aikataulua, että nimittäin tämän viikon lopulla ensimmäinen kuudetta kello 12 olisi tarkastusten jättämisen määräaika ja 21. kesäkuuta äänestäisimme lausunnosta. Ja sitten Envistä lopullinen kanta tulee ensimmäinen heinäkuuta. Minun ehdotukseni tukee komission ehdotusta. Siinä on muutamia äh, tarkistuksia. Tarkistuksia on kaiken kaikkiaan kahdeksan. Niistä tärkeimmät ovat, että e- Euroopan unionin tuomioistuin on jokin aika sitten päättänyt, että kolmansien maiden lentojen äh, mukaan ottaminen, kun ne tulevat siis äh, ETA-alueelle, se kyllä vastaisi EU-lainsäädäntöä, mutta se johtaisi konflikteihin Yhdysvaltain ja Venäjän kanssa, joten me ehdotamme, että tämä kohta poistettaisiin. Toiseksi minun uskoni tähän kansainväliseen sopimukseen ei ole niin suuri kuin komissiolla ja siksi minä haluaisin komission vuotuisesta raportointivelvollisuuksesta ehdottaa, että että mittapuuta alennettaisiin tai rimaa alennettaisiin, mutta pitää samalla olla kunnianhimoinen esimerkki maailmanlaajuisesti ja siksi ehdotan, että tehdään arviointi ja vaikutusten arviointi siitä, miten tämä corsia laskentamenetelmä, eli tämä kansainvälinen mekanismi, jonka pitäisi toimia vuodesta 2021 lähtien, ja miten siis tämä corsia menetelmä ja EUn menetelmä, miten ne sopisivat yhteen. Tämä on minun suositukseni. Kiitos paljon puheenjohtaja. Uskon, että ne kollegat, jotka ovat käsitelleet asiaa, ovat varmasti tämän kaiken lukeneetkin. Kiitoksia Rode Monko. SND. SDstä. Kiitos. Muutama yleinen kommentti. On tärkeän puhua päästöistä liikenteen alalla. Kun ajatellaan 30 prosenttia vuosittain on kasvanut verrattuna 90 vuoteen, ja liikenne todellakin kasvaa tänäkin vuonna kaksi numeroisia lukuja voidaan tarjota. Kiitos esittelijälle ensinnäkin lausuntoluonnoksesta. Ja ensinnäkin mitä komissio on esittänyt, totta kai kunnianhimoisia toimenpiteitä niin, että 40 prosenttia voitaisiin leikata 2030 mennessä verrattuna 90 vuoteen. Mutta kuten valmistelija totesi, hyvin täytyy huomioida myös se, että on välttämätöntä saada selvyyttä että toimijoille – se on välttämätöntä, että nopeasti hyväksytään tämä teksti. Tämän myötä aikataulussa voitaisiin saada leikkauksia aikaan ja noudattaa niitä tavoitteita, jotka on lyöty lukkoon ETSS Euroopan osalta myös lentoliikenteessä. Sitä paitsi pidän tärkeänä, että 2017-2020 pidetään kiinni nykyisestä soveltamisalasta eli ainoastaan etan sisäiset lennot huomioiden. Kun nyt on ollut epävarmuutta, ikä on kohdalla siinä, miten näitä toimenpiteitä noudattaa maailman mittakaavassa, niin ehkä olisi hyvä lykätä tämä päätöksenteko ETSn osalta 2020 jälkeen. Eli kun on saatu suurempaa selvyyttä sille, minkä luonteinen ja sisältöinen tämä sopimus on ja mitkä ovat kumppaneiden todelliset tarkoitusperät. Tärkeää kuitenkin, että Euroopan unioni ja jäsenvaltiot ovat valmiina, kun myöhemmin arvioidaan järjestelmää myöhemmällä kaudella 2020 jälkeen. Tästä syystä Euroopan parlamentti täytyy olla kiinteässä yhteistyössä komission kanssa, jotta voitaisiin tähän puuttua globaalilla tasolla, kun puhumme lentoliikenteen päästöistä. Eli noin yleisesti ottaen voitaisiin sanoa, että tuemme tätä lausuntoa tässä muodossaan. Myös ajatellen, mitä tarkistuksia nähty myös minulta, niin ne ovat pikku rukkausta. Niin varmasti, niin, että tämä toimenpide olisi selkeämpi ja se voitaisiin mahdollisimman nopeasti hyväksyä. Kiitos. Thank you. Kiitoksia kovasti rouva. Rouva Bjering. Dank u voorzitter en goedemiddag iedereen. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää lausunnon laatia luonnoksesta ja olen edellisten puhujan kanssa yhtä mieltä siitä, että se sisältää hyviä osia. Olen tyytyväinen suunnasta lentoliikennesektorin osalta – tässä on viitattu myöskin määräaikoihin ja olen tyytyväinen siihen työhön, mitä IKAO on tehnyt. On pyritty löytämään tasapaino ympäristön ja talouden välillä, houkuttimien ja sääntöjen välillä, mutta myöskin kohti, jotka puuttuvat tästä lausunnosta ja jotka haluaisin ottaa esille. Ensinnäkin minä tulen Zaventemista ja tiedän erittäin hyvin miten tärkeä lentoasema on kansalliselle ja paikalliselle taloudelle. Siksi olen yhtä mieltä siitä, että pyritään tämän tasapaino ympäristötavoitteiden ja kilpailukyvyn välillä, mitä tulee ilmaliikennesektoriin. Ja siksi haluaisin sanoa, että tulot, joita me saamme, ne pitäisi investoida tutkimukseen. Meillähän on tämä Clean Sky-ohjelma ja minusta tällainen investointi tutkimuksiin voisi olla kilpailukyvyn kannalta eduksi ilmailualalle ja se voi olla myöskin uusi ase taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Toinen asia, pitäisi saada ikäolta tuloksia tietyn määräajan puitteissa. Tämä on tietysti myönteistä, koska EU haluaa olla uraa uurtava täytyy toimia niin, että on hyvä esimerkki. Olemme kuitenkin ottaneet painostusta ikaon suuntaan, mikä tulee varmaan johtamaan siihen, että saavutetaan todellisia edistysaskelia korsia suunnitelman osalta. Ikaan pitää saada tilaisuus viedä nämä neuvottelut hyvään lopputulokseen. Kysymys on kuitenkin kansainvälisestä järjestöstä, eikä ole helppoa päästä sen puitteissa yksimielisyyteen. Siksi on tärkeää, että on vaihtoehtoinen suunnitelma niin, että ollaan valmiita kaikkien tilanteiden paralta. Odotan edelleen hyvää yhteistyötä kollegojen kanssa. Kiitoksia kovasti, herra vihreistä. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Me elämme ilmasto-ongelmien maailmassa ja silti ilmailupäästöt kasvavat. Tätä, tämän ei voida sallia jatkoa entenkin Pariisin ilmastosopimuksen jälkeen, ja me vihreänä edotamme er-, seuraavaa. Vuodesta 2020 yksi lähtien EUn pitäisi toteuttaa ICAOn korsia laskentamenetelmää ETSn kautta, ja 50 prosenttia pitäisi jättää pois. Toiseksi meidän pitäisi katsoa koko ilmastovaikutuksia ilmailussa ja myös kun katsotaan muita kuin hiilidioksidipäästöjä ilmailusta, niin ne ovat kaksi tai neljä kertaa korkeampia kuin muilla aloilla. Ei pidä antaa, antaa hintaa pelkästään hiilidioksidipäästölle, vaan kaikille vaikutuksille. Ilmailun pitää ottaa vastuu päästö päästöosuuksistaan, niin kuin muidenkin alojen, ei pidä antaa ilmailualan kasvattaa tai vakauttaa päästöjen, ja siksi me, äh, me kannatamme lineaarista päästökerrointa vuodesta 2021. Nykyään Tukholman ja Brysselin väliset lisäkustannukset päästöjen kompensoimiseksi olivat noin yksi euro. Vaikka päästöoikeuksien hinta olisi korkeampi, niin silti nämä kustannukset olisivat vähäiset, joten meidän pitäisi tehdä vaikuttava ehdotus. Kiitos kollega sinne. Kom... Herra Siliokit, Gue. Kiitos puheenjohtaja. Meidän ryhmässämme, GUE-NGL-ryhmässä tärkeimpänä tavoitteena on leikata päästöjä, jotka aiheutuvat lentoliikenteestä. Näin voidaan suojella ympäristöä. Siksi meidän täytyy tiukempia toimenpiteitä noudattaa ehdotusperiaatteen pohjalta. Ajatellen esimerkiksi kansainvälisiä lentoja eikä pelkästään eu sisäisiä lentoja. Meidän on odotettava hyvin tiukkoja sääntöjä, jotta voidaan leikata päästöjä. Tämä koskee myös EUn sisäisiä lentoja. Ei voida hyväksyä, että Euroopan unioni olisi valmis uhraamaan jotain muita tavoitteita, esimerkiksi kansanterveys tämä on pidettävä mielessä painopistealueena. Me tarvitsemme kuitenkin tiukkoja kriteereitä. Euroopan unioni nimittäin täytyy myös kantaa kortensa kekoon, että saadaan aika maailmanlainen mekanismi. Muuta tavoitteena ei pelkästään voi olla markkinoiden hyvä toiminta, vaan tarvitaan mekanismi, jonka Ensimmäisenä tavoitteena on palvella yhteiskuntaa ja huolehtia sosiaalista tarpeista, kansanterveydestä, ympäristöstä, niin että tehokkaasti voidaan päästöjä leikata. Tässä Gwen ajatukset. Kiitoksia kovasti. Joromirilta ei mitään. Lorenz Kraft ilmastopääosaston yksiköpäällikkö. Niin, ähm, Hyvää iltapäivää. Hyvä kaikille. Haluaisin aloittaa kiittämällä herra Langenia hyvin nopeasti laaditusta lausunnosta ja siitä, että hän esittää yleistä tukea komissiolle ja sen tekemille esityksille. Ja kiitos myös puheenvuoroista, joita täällä käytettiin. Niin kuin tiedätte, komission ehdotus noudattelee sitä mikä valtuutusta oli olemassa lainsäädännön puitteissa, että ikä on yleiskokouksessa tehtiin päätös, joka koskee tätä korsiaa, joka on globaali markkinaperusteinen toimenpide, joka merkitsee sitä, että vuoden 2020 pidetään päästöjen taso ennallaan Tämä ei ollut se kunnianhimon taso, joka oli mielessä, kun neuvottelut käynnistyivät, mutta minun on kuitenkin todettava, että tämä on hyvin tervetullutta kehitystä. Ajatellen sitä, että käsitellään kansainvälisen ilmaliikenteen päästöjä maailmanlaajuisesti. Tämä on siis hyvä asia ennen kaikkea Pariisin jälkeen, koska kuten monet totesivat, katsoen liikenteen lisääntymistä ja päästöjen tätä myötä tapahtuvaa lisääntymistä, me todellakin tarvitsemme lisää toimia ilmailualalta, että sekin osaltaan antaa panoksensa tavoitteiden toteutumiseen. Päätösmä hyväksyttiin viime vuonna ja se oli ensimmäinen askel, mutta kuten on todettu, paljon jää vielä tehtäväksi, jotta Korsia todella toimii vuonna 2021 niin kuin on suunniteltu. Haluaisin viitata kahteen kysymykseen. Ensinnäkin meidän on päästävä yksimielisyyteen siitä, mitkä ovat säännöt toimeenpanon osalta – siis säännöt, yhdittyy hyvin, tär- koskevat hyvin tärkeitä luottuvuuksia, avoimuutta, laskentaperiaatetta, päästöjen laatua. Kaikki nämä asiat ovat sellaisia, joista keskustellaan ikaossa parhaillaan, ja me totta kai seuraamme tätä hyvin läheisesti, myöskin siksi, että nämä ovat olennaisen tärkeitä ajatellen tämän ohjelman tehokkuutta ja toimivuutta. Sitten äh, kun Nämä täytyy myöskin panna toimeen äh, eri maissa. Kansallisella tasolla te seuraamme tätäkin hyvin läheisesti, joten pohjimmiltaan komission äh, ehdotus ottaa tämän tilanteen huomioon ja myöskin helpottaa neuvotteluja ja tätä kautta laajennetaan äh, rajallista toimialaa, joka meillä nyt on ja puitteissa, eli olemme pyrkineet seuraamaan samallistumistapaa kuin se, jota olemme seurattaneet ennen viime vuoden yleiskokousta. Toinen asia on sitten hyvin tärkeä kysymys, että voidaan katsoa tätä uudelleen tätä tarkistusta, kun nähdään, miten korsia pannaan toimeen ikaon ja kumppaneiden toimesta kolmansissa maissa. Sitten muutama perustavanlaatuinen asia, joka liittyvät komission ehdotukseen. Kysymys on asioista, jotka tekin puheenjohtaja mainitsitte alussa, että meidän pitää edetä nopeasti tämän ehdotuksen hyväksymisen osalta ja vuoden loppuun mennessä siis jo olemme valmiita vahvistamaan neuvotteluja, jotta tämä saadaan tavoite, saavutettua tämä tavoite ja totta kai me täytyy, tämän täytyy sitten kattaa kaikki kansainväliset lennot välittömästi. Toiseksi on tärkeää, että nykyiset poikkeamat, jotka liittyvät tähän kor- kor- turjastarkistukseen, merkitsevät sitä, että EU voi täysin hallita tilanteen, joka syntyy tulevina vuosina, eikä helpottaa kansainvälistä kehitystä, mutta myöskin katsoa ETSn uuden tarkastelua, ottaa huomioon myös sen, mitä tehdään EEAn puitteissa. Tämä on hyvin tärkeää on tehtävä perinpohjainen arvio siitä, mikä tilanne on ikaossa, mutta pitää myöskin katsoa, mitä tapa tarvitaan EU-ssa ilmailun osalta. Ajattelen sitä, että miten se voi osaltaan edistää 2030 ilmastotavoitteita mitkä voivat olla siirtymät ilmaliikenteen panokset. Tarvitaan sitä siis tätä johdonmukaisuutta myös on pidettävä mielessä. Uskoakseni me Tulemme tämän tekemään ajan puitteissa, kun vain olemme saaneet selky- selkeyttä ikaon taholta. Uskoaksemme meidän pitäisi kuitenkin ennakoivasti tätä arviota ennakoiden äh, katsoa, että emme valitse vaihtoehtoa, me tähän avoimuutta, koska me joudumme tarkastelemaan eri vaihtoehtoja tätä valmisteltaessa. Jättäisin nyt puheenvuoroni tähän tässä ensimmäisessä keskustelussa, mutta haluan kiittää käytöstä puheenvuoroista. Kiitoksia kovasti. Sitten vielä loppusanat kollega Werner Langenilta. Kiitos paljon. Ensiksi haluaisin kiittää kollegoita ja komissiota tuesta. Toiseksi tosin ilmailun hiilidioksidipäästöt ovat vuodesta asti kasvaneet, mutta se on myös, tämä ilmailun määrä on myös kolminkertaistunut. Se tosiasia, että me olemme valinneet muita mekanismeja, nimittäin tämä vähennys moottoreiden, mo- moottoreiden tehokkuudella per kilometriä per matkustaja on kasvanut ja päästöt ovat vähentyneet 30 me olemme ottaneet käyttöön päästökauppajärjestelmän. Se ei ole menestykäs, sillä aina uudelleen täydentäviä tai ristiriitaisia toimenpiteitä ehdotetaan. Jos olisi kyse pelkästään päästökauppajärjestelmästä, niin tämä olisi yksinkertaista. Me taistelemme ilmailun kysymyksestä päästökauppajärjestelmässä. järjestelmässä kovasti, mutta sitten totesimme, että tämä vääristää kilpailua ja asia pitää hoitaa kansainvälisellä tasolla. Kansainvälisellä tasolla komissio yrittää näissä elimissä neuvotella yhteisestä järjestelmästä ja haluaisin siksi kiittää ilmastonsuojelutavoitteiden suhteen. Mietin vain, miten komissio, miksi komissio tarvitsi kuusi kuukautta, kun tämä yleiskokous oli 60.2016 ja tämä järjest- poikkeus oikeastaan järjestely loppui jo vuoden 2016 lopulla, joten olemme nyt tässä myöhässä. Mutta tässä kaikki minulta. Kiitos kaikille ja odotan innolla kollegoiden tarkistusehdotuksia. Kiitos. Thank you. Kiitoksia kollega. Kaikki kaikki varivalmistelijat, valmistelija, komissio, kiitoksia kovasti huomioistanne. Määrä aika tarkistuksen jättämiselle ensimmäinen kesäkuuta kuluvaa vuotta. kolmeen päivän, pari päivän päästä. Ei paljon aikaa liiemmälti. Kiitoksia kovasti. Sitten mennään seuraavaan kohtaan esityslistalla. Itre-valiokunta Berekin Riassa, Latviassa. 20. ja 21. huhtikuuta selontekoa. Itre-valiokunta lähetti kolmen hengen valtuuskunnan Riikaan PEREK-virastoon. Se on Euroopan virasto, joka tukee sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyötä. ITRE työstää parhaillaan komission berekehdotusta. Siinä esittelijä on herra Tosenovski. Herra Tosenovski onneksi on jopa paikalla. Niinpä pyytäisin, että Eugen te kommentoisitte ryhmänne vierailua BEREK-virastoon. Děkuji, pane předsedo, děkuji Jiří za slovo. Kiitos. Kiitos Jesi. Kiitos Jesi siitä, että sain puheenvuoron. Olen täällä hiukan yksin, joten esitän vain oman kantani. Vierailu tapahtui oikealla, het- oikealla hetkellä siksi, että olemme lainsäädäntö mietinnön laatimista Berekistä. Meidän valtuuskunnassamme oli kolme valiokunnan jäsentä, esittelijä ja kaksi varjoesittelijää. Siksi ajankohta oli erittäin hyvä. Haluaisin aloittaa esittämällä suuret kiitokset hyvin ammattitaitoiselle ja erinomaiselle ITREn äh, tekemälle valmistelutyölle, kaikki herra Luvet Jörgensen, meillä oli vain pari päivää, ja me saatoimme todellakin tietää kaiken sen, minkä halusimme tietää ja tarvitsi tietää kaiken tärkeän. Kollegat, jotka eivät ole paikalla, varmaan olisivat kanssani samaa mieltä. Me saimme vaikutelman, erittäin ammattitaitoista toiminnasta Berekin viraston toimistossa. Se on erittäin pieni toimisto, siellä on vähän henkilöstöä, mutta heidän työnsä on siis todella erittäin mutkikasta ja sen merkitys tulee lisääntymään tulevaisuudessa ja he ovat todellisia ammattilaisia. Tärkeää oli, että me saatoimme tietää, selittää, miten perek sisäisesti toimii. Me saimme korkean tason esityksen toiminnasta. Tapasimme Berekin eh, puheenjohtajan Sebastian Sereanon ja tuleva puheenjohtaja Nungalin, joka esitteli meille Berekin näkemykset. Se oli meille hyvin tärkeää. Herra Laszlo Ignetsi, Ingetsi, joka on johtajana Riassa, oli meille myöskin erittäin hyödyllinen henkilö, koska saimme häneltä tietoa heti suoraan – tärkeää oli käydä keskustelua lainsäädännöstä, joka on, on valmistella ja siitä varmaan tullaan päättämään joko kesä- tai heinäkuussa tänä vuonna. Saimme tietää, että siis miten toimii toimisto ja miten BEREC toimii. BEREC toimii erinomaisella tasolla – Ja yksi suurista saavutuksista on, että on luotu äänestysjärjestelmä, joka koskee mutkikkaita Berekin tekemiä päätöksiä, kun yksittäiset kansalliset sääntelyviranomaiset viranomaiset joutuvat tässä kohtaamaan maksimaalisen äh, neutraaliuden tason, ja tässä syystä meillä oli paljon kysyttävää tulevasta mallista, joka on nyt tuossa komission ehdotuksessa. Ja mitä me siis saimme tietää on, että neuvottelujärjestelmien kautta toiminta tapahtuu hoidettu hyvin. Perkillä on korkea riippumattomuuden aste, että tähän ei pitäisi puuttua, sillä sillä voisi olla kielteistä vaikutusta kansallisiin sääntelyyn, päätöksentekoprosesseihin. Esittelijänä olen erittäin tietoinen siitä, että meillä on erittäin ammattitaitoinen organisaatio ja että meidän ei tulisi tehdä mitään, mikä vaikuttaisi kielteisesti sen toimintaan. Vierailu tapahtui siis todella oikealla hetkellä. Me saimme tärkeää tietoa ja tämä tulee näkymään lainsäädäntöasiakirjoissa. Kiitoksia kovis tästä. E, razem na tym wyjeździe i słusznie pan... Konstance Krell oli myös mukana. E, agencja, e, która... Tämä on nimittäin tärkeä virasto, elin, joka toimii hyvin. Eli meidän on tehtävä kaikkemme, jotta voimme tukea toimintaa. Se on tärkeää jatkossa. Kiitoksia tästä selonteosta. Kiitoksia siitä, että kerrotte myös oman mielipiteenne tästä mielenkiintoista hyödyllisestä matkasta riian. Sitten jatkan englanniksi. Seuraavaksi Itre valio kunnan matka Saksan ja Puolaan. Rouva Kuzurica ja Kaveson Ruiz. Rouva Kierink, Pierink, Matias ja yksi herrakin. Kollega Dalunde oli mukana. Viisi teitä oli. Rouva Kaveson Ruiz on tällä paikalla. Ehkä voisitte muutaman sanan sanoa teidän matkastanne Saksaan ja Puolaan. Olisimme kovasti kiitollisia. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia. En primer lugar, como sabéis, mañana se vota. Totta kai tiedätte, että huomenna äänestämmekin tästä lausunnosta. Ja ehkä tämäkin oli hyvä taustatyötä tälle mietillä varmasti kaikki esittelijät pitävät hyödyllisenä, että voidaan valmistella tätä, lausun, tätä mietintöä. Ihan konkreettisesti kävi Berliinissä Saksassa tutustumassa siihen, miten toimii TTI, eli yksityisen ja julkisen yhteistyö suurissa yhteenliittymissä suuressa yrityksissä. Toiseksi me kävimme tutustumassa myös maahan, joka on itäisen osan niin kahdelta liittynyt ja halusimme kuulla, mikä heidän näkemyksemme on 2020 ohjelma. Kuten totesin, ensinnäkin olimme Berliinissä Rolls-Royce-tehtaalla ja se on kaikkein tärkeimpiä lentomoottoritehtaita valmistajia. Se toimii myös osuuskuntapohjalta ja se on tärkeää tässä Clean Sky-hankkeessa. Ja nyt sitten sit työtä tehdään tutkimuksen ja innovaation parissa, jotta voitaisiin hiilidioksidipäästöjä vähentää tälläkin alalla. Niin ikään kävimme Bombardier Transportation yrityksessä, joka on rautatieliikenteen yritys toimi myös Berliinissä, se toimii 60 maassa ja se on ollut perustamassa myös TTI TTI-tä, Two Rail-järjestöjä. No sitten konkreettisemmin teemoista, kun valmistelemme mietintöä, totta kai yhteistyöpuitteet julkisessa ja yksityisessä yhteistyössä, sitten lentokoneiden valmistaminen – ja yksityisten sijoitusten merkitys tässä yhteistyössä ja se, että voidaan saada mukaan yhteistyötä pk-yritysten yliopistojen kanssa ja mitä voidaan laajentaa yhteistyön piiriä myös Clean Sky 2 osalta niin, että voidaan rakennerastojen kanssa saada yhteisvaikutusta kestävältä pohjalta. Meillä on 12 yhteisymmärryspöytäkirjaa tehty jäsenvaltioiden kesken ja totta kai tuotekehittely on erittäin tärkeää, että voidaan tukea teollisuutta. Ja sitten Brexitin vaikutus minun mielestäni, kun ajatellaan rahoitusta ja yksityisen mukana oloa myös kansallisissa ohjelmissa, se, että yksityinen sektori voi olla mukana myös näissä tutkimusohjelmissa ja myös sitten mikä vaikutus tällä on MRKn aikataulua ajatellen. Totta kai meidän täytyy miettiä teknologiset mahdollisuudet Green Sky 3. Toiseksi, kuten totesin, kävimme Puolassa Lotsin lääketieteellisessä yliopistossa. Se on tärkeä tutkimuslaitos Puolassa. Meillä oli kaksi kokousta. Ensimmäinen liittyi siihen, miten voidaan tutustua innovaatioihin ja julkisen ja yksityisen yhteistyön jatkotoimet. Ennen kaikkea kuulimme tärkeän alustuksen teknologian innovaatiokeskukselta. Se on yksi johtavia laitoksia maailmalla ja pystyy kestävyyteen puuttumaan terveysalalla ja puuttuu myös väestöhaasteeseen. Toinen kokous liittyi puolestaan osallistumispolitiikan laajentamiseen niin, että tiimityötä aika paljon hyötyä saatiin tästä, kun tiedetään, mitä vaikeuksia on päästä mukaan yhteistyöhön. Sitä paitsi totesimme, miten vähän ylipäätään nämä maat ovat osallistuneet, kun ovat 2020 ohjelmassa sitten toisessa kokouksessa. Siellä oli edustajia tutkimuslaitoksista. Kävi, saimme itse näkökulman ja sitten kuulimme myös yliopiston rehtoria ja toistaisin vielä, että oli kyse ohjelmien motkikkuudesta, joka tuli esille, eli sitä voitaisiin kohentaa. Kuitenkin oltiin sitä mieltä, että vaikka sitä on vähennetty, niin byrokratia edelleen on. Korostettiin innovaatiota ja se, että tukea oli riittävästi ollut innovoinnille näinä aikoina. Niin ikään se, että tämä keskittynyt maantieteellisesti ja institutionaalisesti osallistua ajatellen, ehkä voitaisiin jotain toimia laajentaaksemme tätä eri alueille. Ja niin ikään yhteydet ovat tärkeitä, kuten verkostot, niin että yhä enemmän sinne saadaan mukaan asiantuntijapiireihin. Ja mitä kokemuksia on hallinnasta, se on erittäin tärkeää, jotta voitaisiin määritellä, miten osallistua puiteohjelmaan, niin että siihen voitaisiin osallistua enemmän. Tässäpä tärkeimmät teemat, joita käsittelimme. Ja no, kuten totesin, ne olivat aika hyödyllisiä ja varmasti näkyvät myös sitten mietinnössä, jonka huomenna esittelen. Thank you. Thank you. Kiitoksia kovasti. Jos voin sanoa, niin tehän olette myös esittelinä Horisontti 2020 mietinnössä ja väliarvioinnissa. Toivottavasti vierailut olivat hyödyllisiä teille teille ja muille esittelijöille. Tämä koskee totta kai myös herra Toshinovskia. Hän on myös BEREC-asetuksesta vastuussa. Ja varmasti Latvian vierailu oli hyödyllinen. Huomenna kollegat, kiitoksia kovasti huomenna yhdeksältä. Koordinaattorit kymmeneltä äänestykset Itrivaliokunnassa. Tapaamisiin kymmeneltä yleisesti ottaen. Kiitos.